Okay, good morning, dear colleagues. We will start. Huomenta, hyvät kollegat. Me aloitamme päivän kokouksen. Jatkamme eilistä työtämme. Ensimmäisenä kohtana tämän päivän esityslistalla on esityslistan kohta seitsemän. Maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen poistumien sisällyttäminen – Pitimmittä puheita esitteli Norbert Linssaa. puheenvuoro, olkaa hyvä. Ja, vielen dank. Niin, kiitos puheenjohtaja. Kiitos siitä, että tänään voimme käsitellä mietintöä ja tarkistuksia minun mietintöehdotukseeni, johon olen nyt tehnyt 15 tarkistusehdotusta verrattuna komission ehdotukseen. Sitten kollegoilta on tullut vielä 277 tarkistusta siihen lisää. Painopistoalueita tietysti on ollut, joihin on tullut erityisen paljon tarkistuksia. Kuvan lyhyesti keskeinen teema ovat niin kutsutut metsänhoidon viitearvotasot. Siellä on kiistanalaisiakin tarkistuksia jätetty. Siis siitä, että miten, miten arviointi pitäisi suorittaa, miten vertailuajat pitäisi laskea ja ennen kaikkea mikä rooli pitäisi komissiolla olla ja toisaalta mikä jäsenvaltioilla. Ja tietysti kysymys siitä, että pitäisikö enimmäismäärää olla tai enimmäisrajaa. Tarkastelussa esimerkiksi on ehdotuksia, jotka lähtevät siitä, että komissiolla olisi vain tekninen tukirooli. Ja sitten toiset vaativat, että lasketaan uudelleen – metsänhoidon viidearvot, ja niitä osittain jäsenvaltiot, osittain komissio ja tai komission kanssa, eli sekamuoto. Ihan sitten sellaisia ehdotuksia asti, asti jossa netto-netto-laskelmaehdotus niin sanottu on mukana. He sanovat siis, että sitten kun metsää kaadetaan, niin se pitää heti arvottaa negatiivisesti debitiksi. Sitten kun istutetaan, niin se pitäisi heti arvioida positiiviseksi, eli hyvitystä heti. Sitten vertailuaikajaksoista on ehdotuksia. Siellä komissiollahan on vuoteen 2009, 98-2009. Jotkut ehdottavat sitten 2005 nykyhetkeen, jotkut 2017 asti tai jotkut sitten hyvin vahva ryhmä ehdottavat, että ei oikeastaan, ei tule metsänhoidon viidearvolle tule ollenkaan viiteaikajaksoa. Yhtä kiistanalainen aihe on se, että pitäisikö olla enimmäismäärä siis, kun on kyse siitä, että miten suuri prosenttiosuus kokonaispäästöistä lasketaan äh, metsänhoidon osalle. Komissio ehdottaa 3,5 prosenttia. Minä olen ehdottanut 7 prosenttia. Sitten on erilaisia tarkistuksia. Esimerkiksi jotkut ehdottavat, että korotetaan tietyille puulajeille. Jotkut haluavat sitten jäädä 3,5 prosenttiin Toinen vahvaryhmä ehdottaa, että otetaan mukaan niin kutsutut poliittiset toimenpiteet metsähoidon viitearvon laskemiseksi. Tässä on vielä selkeitä näkemyseroja siis. Varmastikin yritän juuri näissä keskeisissä kohdissa löytää kompromisseja ja niitä ehdottaa. Mietinnössäni ehdotettu menettelytapa on siinä suhteellisesti keskiössä. Sitten puutuotteiden käsittely seuraavaksi. Harvest and Wood Product siis. Siellä jotkut ehdottavat, että olisi erillinen kategoria niille. Että sellainen rakennetaan. Siis mennään pidemmälle kuin mitä komission ehdotus oli joka on kyllä puutuotteet ottanut huomioon erityisellä tavalla, mutta tässä mennään pidemmälle. Otetaan huomioon puutuotteiden kestävä vaikutus. Sitten maatalousteemassa erityisesti maankäyttö. Siellä on tarkistuksessa otettu huomioon erityisesti se, että miten nyt jo tehdyt ympäristötoimet pitäisi ottaa huomioon Siis maatalouden ympäristötoimet. Miten ne pitäisi ottaa huomioon LULUCFn osalta? Se on keskeinen teema tarkistuksessa ollut maatalouden osalta. Sitten yksi eh, keskustelu on vielä se, että pitääkö kosteikot ottaa mukaan. Tässä viittaisin siihen välittömästi, koska kun ajatellaan tarkistuksia kosteikoista suhteessa mm, takanjakoasetukseen, Siis se, että velvoite ottaa mukaan kosteikot vai ei, sitä keskustelua täytyy käydä täällä LULUCFssä eikä rasitteen taakajako-asetuksessa. Loppujen lopuksi pitää tulos tästä löytää. Ja sitten viimeisenä, josta haluaisin vielä puhua, kun siitäkin on tullut paljon tarkistuksia, review uudelleen tarkastelu asetuksessa – Siinä haluaisin viitata siihen, että myös siinä täytyy saada yhteys taakanjakoasetukseen ja myöskin Energy Union Governance-asiaan. Täytyy pitää silmällä että sitä, että saadaan johdonmukaisuus aikaan, kun ajatellaan sitä, että miten ensimmäisen Pariisin sopimuksen arvioinnin jälkeen, vuoden 2018 jälkeen nämä asiat otetaan huomioon. Ja miten LULUCF alalla ja taakanjako, taakanjaossa täytyy tehdä jatkotoimia. Siinä on tärkeää se, että kokonaisratkaisu ja lähestymistapa löydettäisiin. Se koskee parlamentissa erityisesti kollega Gerbrandin mietintöä. Tämän verran tältä erää ja iloitsen jo nyt sitten kollegoiden puheenvuoroista ja varjoesittelyn puheenvuoroista. Kiitos. Thank you very much, and now we go to... Kiitos. Nyt varjoesittelijöiden vuoro. Ensin SCT-ryhmän varjoesittelijä, edustaja Brannan, olkaa hyvä. Yeah, um... Kiitos puheenjohtaja. Norman Linset tässä teki selväksi sen, että on tiettyjä tärkeitä eroja. Kannattaa tehdä selväksi, että on paljon yhteistä ja on parempi katsoa sitä, mistä ollaan samaa mieltä kuin eri mieltä, mutta siis aika monesta asiasta ollaan kyllä samaa mieltä tässä prosessissa. Ja jos ajatellaan sitten tätä tilinpitokausi-asiaa, niin sitä kannattaa kyllä tarkastella. Nyt joku tässä puhuu puhelimessa ja se vähän häiritsee. Tuolla ulkona on kyllä pitkä käytävä, sinne voi lähteä. Eli siis tämä tilinpito kausi, sitä kannattaa miettiä. Yritän tässä ajatella, miten tämän saisi selitettyä ihan tavallisille ihmisille. Jos vaikka vertaa tätä siihen, että päättää laihduttaa, jos joku haluaa sisällyttää laiduskuurin, niin normaaliahan olisi ehkä se, että vertaisi painoaan sen hetkiseen painoon tai sitten aikaisempaan painoon. Ei kannata sanoa, että aloitan laiduskuurin ja sitten vertaan painoani siihen, mitä se tulee olemaan kuuden kuukauden kuluttua, koska tässä voisi vaikka toimia vähän väärin, tuskinpa kukaan maa, mikään maa näin kuitenkaan tekee. Jos kuitenkin laitutuskuurissa miettisi tätä tulevaa painoa, niin voisi ehkä ensin lihottaa itseään ja sitten sen jälkeen aloittaa laiduttamisen ja sitten voisi katsoa, kuinka paljon sitä onkaan laihtunut, koska on ensin siis lihonnut ja sitten painoa putoakin paljon, mutta eihän tämä ole mitenkään järkevää. Eli jos meillä on tämä viite päivä tulevaisuudessa, niin olemassa sellainen mahdollisuus, että joku maa voisi päättää joko olla eh, hakkaamatta suurta puumäärää tietyn verran aikaan tai sitten, että kaadettaisiin paljon puita tulevaisuudessa. Ei tämä ole mitenkään järkevää. Kyllä tämän viitepäivämäärän tai viitetason pitää löytyä menneisyydestä eikä tulevaisuudesta. Muuten tämä voi viedä kaikenlaisiin hankaliin tilanteisiin. Ja pitää muistaa myös, että komission ehdotuksen taustalla on se, että voitaisiin saada aikaiseksi sellainen tilinpitoprosessi, että voidaan vertailla sitä, mitä teemme. Meillä olisi tällainen yhteinen keiko, johon verrata minua ei ainakaan häiritse se, ei tuskinpa ketään muutakaan, että jossain maassa erityisesti paljon puuta kaadetaan esimerkiksi Pohjoismaissa. Tehdään näin, siellä on valtavasti resursseja, hyvä, että puuta käytetään, mutta jos eh, puuta kannattaisi enemmän kuin mitä tapahtuu voisi tästä lisääntymistä, niin tämä voitaisiin kyseenalaistaa, koska tämä voisi olla vaarallista. Mutta jos kannataan vaikkapa, kaadetaan vaikka 80 tai 85 prosenttia eh, vuotuista lisäyksistä, niin ei tämä välttämättä ole huono asia, vaan ehkä hyvä asia. Ja sitten pitää kysyä, mitä eh, tällä puolella sen jälkeen sitten tehdään, jos kaikki vuosittainen lisääntyminen lisääntynyt puumäärä poltettaisiin, niin tämä olisi huono asia. Mutta Suomen lailla eh, on eh, todella tärkeä raaka aine, tämä puu, niin sen käyttö on ihan hyvä asia. Ja sitten ajattelisin vaikka niitä maita, joissa käytetään vain 5 10 prosenttia vuotuista lisääntymistä, että miksi ei tätä mahtavaa puuainetta käytetä enemmän kuin taistellaan ilmastonmuutosta vastaan. Eli kyseessä on todellakin tilinpitojärjestelmä ja sen tarkoituksena on mahdollista vertailukelpoisuus muiden maiden kanssa. Ja sitten voidaan kysyä niiltä mailta, joissa puuta käytetään paljon, mitä kyseisellä puulla tehdään. Ja sitten pitää kysyä, käytetäänkö puuta hyvin vai huonosti. Kyse ei ole siitä, että puuta käytetään paljon. Kiitos. And the next speaker. Kiitos. Seuraavaksi ECR-ryhmä varjoesittelijä edustaja Wisniewska, olkaa hyvä. Bardzo, pani, przewodniczący. Kiitos kovasti puheenjohtaja. Keskustelussamme usein vetoamme siihen, että täytyy tehdä päätöksiä globaalilla tasolla ihan oikein, koska jos todellakin haluamme varmistaa, että meidän ponnistuksemme olisivat tehokkaita, jos puhutaan hiilidioksidin vähittämisestä ilmakehässä, niin silloin täytyy ottaa globaali asiayhteys huomioon, koska kaikkihan me tiedämme, että unioni, unionin päästöt ovat vain 10 prosenttia maailmanlaajuisista hiilidioksidissa. Nykyään Pariisin sopimuksen pitäisi olla keskeinen asiakirja. Pariisin sopimus oli mahdollista vain yhdestä syystä se, että hiilistä luopumista dekarbonisaatiota ei otettu viimeiseen versioon. Pyritään sen sijaan siihen, että varmistetaan päästöneutraalisuus, eli tasapaino päästöjen välillä. Ja Metsät varmistavat erityisellä tavalla ähm, päästöjen absorboitumisen. Eli täytyy mahdollistaa sellaista politiikkaa, joka mahdollistaa metsätalouden kehittämisen. Valitettavasti komission ehdotus LULUCFn osalta ei varmista tätä. Jos puhutaan LULUCFstä, niin herra Lintzin ehdotus tuo mukanaan tiettyä edistystä, mutta pitäisi mennä pidemmälle minun mielestäni. Ennen kaikkea minulla on tärkeää tässä, että tunnustetaan metsätalouden ponnistukset, metsänhoidon ponnistukset, koska tietystä käytännöstä voi tulla tiettyjä ympäristöetuja ja unionin politiikan pitäisi tukea näitä ohjelmia. Sen vuoksi ehdotan, että 3,5 prosentin raja metsätalouden osuuden laskemiselle nostetaan. Ja sitten erikseen se, että LULUCF-sektorin Haluan tässä yhteydessä kiinnittää erityistä huomiota siihen rooliin, joka on metsätaloussektorilla sellaisessa maassa kuten Puola. Puolan erityispiirre on se, että suurin osa metsistä on yhden toimijan käsissä, siis valtion. Se on yksi suuri valtion yritys, joka helposti voi toteuttaa hyviä käytäntöjä koko maan alueella. Suurin os, suurimmassa osassa maita metsien omistajuus on kovin eriytynyt ja sen vuoksi se olisi vaikeampaa, mutta juuri Puolassa on valtava potentiaali. Ja toivon, että EUn politiikka tätä potentiaalia arvostaa. Toiseksi, tarkistuksessa pyritään siihen, että varmistetaan parempi johdonmukaisuus unionin politiikan ja globaalin politiikan välillä. Ja kolmanneksi, täytyy saada toimielin tasapaino aikaan taas. Metsänhoito on kansallista kompetenssia. Sen vuoksi komissio ei voi yksinkertaisesti kertoa jäsenmaille, että mitkä heidän vertailutasonsa ovat metsätalouden osalta ja metsänhoidon osalta. Komission roolin tässä täytyy olla ennen kaikkea tukeva rooli teknisellä tasolla ja metodologian, metodologian tasolla. Valtion valvonnan pitäisi olla, sillä pitäisi olla suurempi osa. Viittasin tässä Puolaan juuri, jossa metsien omistus on valtion käsissä. Sitten toiminnan täytyy perustua mahdollisimman ajankohtaisiin tietoihin. Metsätalous on erityisen tärkeä osa LULUCF-osalla, eli vertailuarvot täytyy eh, olla to- perustuvia to- to- todellisiin tietoihin eikä eh, ennusteisiin tai historiallisiin tietoihin täytyy ottaa huomioon todellinen metsien kasvupotentiaali. Kiitoksia. Thank you. Uh... Kiitos. Seuraavaksi ALDE-ryhmän varjoesittelijä, edustaja Turvalts. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Tässä vaiheessa haluan kiittää esittelijää ja kollegoita. He ovat osallistuneet tähän yhteistyöhön ja tehneet paljon tarkistuksia hyvin monimutkaisessa prosessissa on nyt paljon mielenkiintoista annettavaa. Unettomia öitä olemme tästä syystä kärsineet ja toivottavasti kaikki ovat oppineet. No, tämä koulutuspuoli jätetään nyt syrjään ja unohdamme tässä varsinaisen tavoitteen. Eli pitää huolehtia ilmastonmuutosasioista. Tähän suuntaan on paljon merkkejä. Ensinnäkin täytyy puhua epäjohdonmukaisuudesta. Epäjohdonmukaisuudet johtavat siihen, että metsästä tulee ikään kuin ylimääräinen kategoria. Meillä on edelleenkin hiilen tukiaisia, taakanjakoa ja päästökauppaa ei tueta ja sitten puutteet ikään kuin revitään irti metsistä. Jos katsotaan IPCCn asiakirjaa, niin siellä havaitaan, että äh, tässä äh, istutetut puut vievät kaiken huomion ja ikään kuin emme näe metsää puilta, jos äh, tässä asiassa eksymme. Olemme kääntyneet väärään suuntaan, jos emme huomioi metsän hoidon, metsänviljelyn merkitystä. Emme voi unohtaa metsiä silloin, kun yritämme vastustaa ilmastonmuutosta. Jos metsät joutuvat ikään kuin maksumieheksi muiden politiikan alojen puutteiden takia, niin eh, jotakin se voi miellyttää, minua se ei miellytä. Tässä täytyy muistaa pellettien tuo, tuonti Yhdysvalloista ja Kanadasta. Metsäbiomassalle Yhdysvalloista ja Kanadasta annetaan eh, etuja Esimerkiksi Alankomaissa, Belgiassa, Ranskassa ja, ja Hollannissa. Ja tämä ilmeisesti eh, tuntuu heitä miellyttävän ja sitten metsiä syytetään. En nyt käsittele kaikkia kriittisiä kohtia, joihin olemme jättäneet tarkistuksia. Käsittelen vain kahta keskeistä ongelmaa. Eli aikataulutus tälle viitejaksolle, kun sitä määritellään, ja tämä 3,5 prosentin katto yläraja. Ensinnäkin viiteajoista, ajankohdista. 2001 tehtiin ensimmäinen päätös tästä ja raportointikausi määritettiin äh, ulottuvaksi vuoteen 2012. Silloin katsottiin eteenpäin seitsemän vuoden jänteellä. Tilastollisten epävarmuustekijöiden takia 3,5 prosentin katto tai yläraja otettiin käyttöön ja Kaikille se oli kutakuinkin ok. No sitten toisella kaudella tehtiin paljon muutoksia parametreihin, jotta päättäisiin epävarmuustekijöistä eroon, mutta yleinen lähestymistapa kuitenkin säilytettiin. Miksi sitten komissio kääntää kelkansa ja ottaa käyttöön takaisinpäin, taaksepäin katsovan ajan jakson. Eli joskus näyttää siltä, että katsotaan ikään kuin eteenpäin, mutta käytännössä katsotaankin taaksepäin. Eli tämä on melko moista newspeakia Animal Farm äh, kirjasta ja tulee tässä mieleen George Orwellin kirjoitukset. kun ikään kuin halutaan katsoa eteenpäin katsomalla taaksepäin niin tämä ilmeisesti johtuu siitä, että on käytetty biomassaa, joka nousi esille todenteolla vuonna 2009. Sivulla 40 vaikutusarvioissa on tällainen käppyrä, jossa on punainen viiva, joka osoittaa mielenkiintoisen ilmiön. Punaisessa viivassa on melkoinen hyppäys ja se osoittaa, että biomassaa käytettiin enemmän kuin aiempana ajanjaksona. Ja sitten mielenkiintoinen yksityiskohtakin liittyy tähän viivaan. Se on samalla tasolla kuin tämä viitetaso. Mutta jos katsoo todellista elämää ja todellisia tilastoja, niin hyppäystä ei ole tapahtunut. No, minä ajattelen toimittajan aivoilla, eli heti epäilen, että joku taustalla tekee jotakin väärin. Kun katson, miten yhteen sattuman kaltaisesti tämä punainen viiva ja vietitaso yhtyvät, niin katsoisin, että punainen linja on pantu sopimaan yhteen tämän viitetason kanssa. Eli ilmeisesti komission lähestymistapa tässä on väärin ja jotakin asialle pitäisi pystyä tekemään. No sitten tähän 3,5 prosenttiin ja enimmäismäärään. Jos meillä on vankka raportointijärjestelmä, ja olen Paulin kanssa samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme hyvän, vakaan äh, tilinpitojärjestelmän, ja sitten tällaisessa järjestelmässä kattoa ei tarvittaisi. Vuosittainen lisäys, josta hän puhui, olisi suurempi kuin mahdollisuus käyttää tätä lisäystä. Ja tämä sitten synnyttää ongelman. Ei niille, jotka istuttavat äh, pieniin puistoihin puita, sehän on mukavaa, mutta se ei ole mikään tämän kysymyksen varsinainen ongelmakohta. Tämä liittyy toisenkin kysymykseen, josta pitäisi voida keskustella. Miten me raportoimme metsän hoidosta? Tällä hetkellä meillä ei ole laadullisia lukuja siitä, mitä metsän hoito tarkoittaa. Kaikki käy. Sitä ei voida hyväksyä. Ainakaan minun mielestäni. No sitten hieman loppupäätelmiä. Pahoittelen, että olen nyt kritisoinut komissiota puutteista tässä ehdotuksessa ja myös arvioinneissa, mutta samanaikaisesti on myönnettävä, että aina kun pyydämme komissiolta lisätietoa, niin he kyllä ovat sitä toimittaneet auliisti. Todella vilpittömästi kiitän tästä komissiota. Ja varmasti teemme elämästänne vaikean ja pyydämme vieläkin lisää tietoa. Tietoa kyllä on komissiossa olemassa. Ja sitä tietoa tässä tarvitaan kun puhutaan sitten tästä arviointiraportista, niin sieltä löytyykin jotakin mielenkiintoista. Katsoin ensimmäistä arviointia aiemmalta kaudelta. Siellä ennustettiin korkea öljyn hinnan tasoa. Tilastojen pohjalta tämä ennuste siis. Ja toisessa arviossa todelliset luvut oli sitten sopeutettu, ottaen huomioon todelliset öljyn hinnan tasot. Mutta edelleenkin nämä ennusteet perustuvat ensimmäiselle arviolle, mikä minusta on hieman epäloogista. No niin, kiitoksia. Tässä minun ensimmäinen osuuteni ja voisi jatkaa muutaman tunninkin näillä muilla tapauksilla, mutta kiitän kuitenkin esittelijää. Kiitos. Edustaja Turvals. Nyt puheaikoja en ole määrännyt. Jotkut varjoesittelijät eivät ole paikalla ja meillä on aika paljon lisäpuheenvuorojakin pyydetty. Kuitenkin pyytäisin puhujia kunnioittamaan puheaikaa valiokunnassa. Seuraavaksi annan itselleni puheenvuoron ja minun täytyy itse kunnioittaa nyt sitten puheaikaa, koska olen vihreiden varjoesittelijä tässä aiheessa. Ensin haluaisin kiittää esittelijää erinomaisesta työstä ja voin olla samaa mieltä siitä, että erilaisia lähestymistapoja ja erilaisia tarkistuksia on nyt tehty. Ei varmasti ole helppoa päästä kompromisseihin. Kuitenkin uskon, että raskaalla työllä varmasti saamme tuloksen, joka on hyväksyttävissä suurimman osan poliittisista ryhmistä mielestä, ja joka on hyväksi yhteiskunnalle ja ympäristölle. Olen Visnievskan kanssa samaa mieltä, että meidän on vihdoin ja viimein ymmärrettävä LULUCF-asetus ja Pariisin sopimus ja pitkän aikavälin eurooppalaiset sitoumukset hiilestä irtautumiseen – meillä on kansainvälinen juridinen ympäristö, jonka pohjalta tämä asetus on ymmärrettävä. Sitten asetusta on nähtävä myös siinä valossa, että kyse ei ole vain byrokratiasta ja tilinpidosta, mekanismeista. Meidän on todellakin katsottava, miten hiilidioksidipäästöt ja absorptio sitoutuminen toteutuu tasapainoisesti niin, että todella voimme pitää kiinni Pariisin sopimuksen sitoumuksista Euroopassa. Me tarvitsemme netto, netto tilinpito aivan niin kuin esittelijät jo totesi, jos haluamme todella päästä lähemmäksi realiteettia, todellisuutta, sitä mitä ilmastossa tapahtuu, niin tarvitaan tällainen netto, netto tilinpito. Tarvitsemme myös korkeaa kunnianhimon tasoa kaiken kaikkiaan, jotta pääsemme niihin tavoitteisiin, joista olemme sopineet Pariisissa ja Euroopan unionissa. Sen takia tämä viitekausi ja sen määrittäminen on keskeinen kysymys. Yleensä kritisoin komissiota, mutta tässä kohtaa Minusta tulisi pitäytyä komission alkuperäisessä ehdotuksessa. Me emme voi tukea viitejakson muutosehdotusta sellaisena kuin nyt esittelijä sitä ehdottaa. On myös hyvin tärkeää mainita, aivan niin kuin esittelijäkin jo mainitsi sen, että kyse ei ole vain metsistä. Täytyy muistaa turve, suot ja kosteikot. Ne on otettava täysin mukaan tähän asetukseen jotta saamme todella realistisen lähestymistavan ja kokonaiskäsityksen hiilidioksidipäästöistä maatalouden alalla ja maankäytön ja maankäytön muutoksen sektorilla. No viides seikka, joka on syytä mainita, on biodiversiteetti. Suuri osa Euroopan biodiversiteetistä, luonnon monimuotoisuudesta on nimenomaan eurooppalaisissa metsissä. Silloin kun puhumme LULUCFstä, niin puhumme vuosittaisesta kasvusta. Kyse ei ole pelkästään metsien eh, ja metsämaiden koosta, vaan kyse on myös laadusta metsissä. Täytyy ottaa huomioon ja pitää mielessä myös metsämaiden ja metsien laatu. Jos kyse on pelkästään istutetuista metsistä ja puusta, jotka toimivat ikään kuin varastoina, vai onko kyse todellisista metsistä, jotka suojelevat myös biodiversiteettiä? No sitten nämä tuotteet tuotteet, metsäalan tuotteet, puutuotteet, en niitä tietenkään täysin vastusta, mutta meillä tulisi olla tilipidossa myös äh, erityismenettelyjä. Tulisi myös seurata sitä, mitä tapahtuu metsänkorjuun alalla. On epäselvää, miten näitä metsäalan tuotteita sitten käytetään sen jälkeen, kun ne on kirjanpitoon kirjattu. Käyttäytyvätkö ne edelleenkin hiilidioksidivarastoina – vai palaako sitten hiilidioksidi tästä puuaineksesta takaisin ilmastoon, ilmakehään? No bioenergia äh, niin ikään tulisi huomioida LULUCFssä. Bioenergia auttaa meitä täyttämään sitoimuksemme. mutta kyllä, kyse ei ole varsinaisesta energiantuotannon muodosta sinällään. No sitten joustavuuskysymys. LULUCF liittyy muihin asetuksiin, sillä on suora yhteys muihin aloihin. ESCR ensinnäkin tässä tulisi jonkinlainen joustavuus säilyttää, mutta ei saa käydä niin, että syntyy erilaisia porsareikiä sääntöjen välille. Ja viimeisin kommentti, toivottavasti nyt en puhunut liian pitkään, täytyy muistaa avoimuus tilin päätös kirjanpitosäännöissä. Niiden täytyy olla helposti ymmärrettäviä. Niitä on voitava vertailla eri jäsenvaltioiden välillä ja on saatava selkeä käsitys siitä, mitä metsissä Euroopassa tapahtuu. Kiitos. Nämä olivat minun kommenttini tähän keskusteluun. Nyt en näe Guen enkä EFDDn varjoesittelijöitä. Näin ollen avaisinkin keskustelun muille kollegoille valiokunnassa. Ensimmäisenä edustaja Mylä. Kiitos puheenjohtaja. Torvaltsi varjoesittelijämme argumenttia haluaisin painottaa ja muistuttaa vielä kerran, että maatalouden päästövähennykset ovat olleet 24 prosenttia. On tärkeää tunnustaa, että Euroopassa metsät ja metsätalous monimuotoisuutensa vuoksi vaikuttavat aktiivisesti ilmastonmuutokseen. Ja kuten esittelijä, niin painotan sitä, että metsien ei pitäisi muilla aloilla tehdystä virheistä maksamme. Tiedämme, että 70 prosenttia metsän kasvusta hyödytetään, hyödynnetään oikeasti ja että me varastoimme hiilidioksidipäästöjä enemmän metsätaloudessa kuin mitä niitä syntyy. Minulle on tärkeää tietysti se, että meillä on hyvä kompromissi, referenssi viitearvoissa, jotka ovat ymmärrettävät ja avoimet ja että jäsenvaltioissa todellakin ne lasketaan samalla tavalla ja nämä laskelmat ovat sitten toiminnan äh, perustana. Tärkeää on tietysti se, että nettovähennystä ei pitäisi olla, halutaanko tätä näin, minun mielestäni ei haluta sitä, että tällainen anekauppa olisi kyseessä. Tähdellistä on myös se, että lisähallintorasitetta ei tule metsän omistajille. Kansalliset toimivaltuudet täytyy pitää yllä, eikä eurooppalaisten asetusten kautta täydy tehdä näin massiivista väliintuloa metsäalalle, että toimivaltuudet, kompetenssit tässä muuttuisivat. Ja sitten maatalouden ympäristötoimet soiden suojelu, biologinen monimuotoisuus, niiden täytyy vaikuttaa laskentaperusteisiin, jotta saadaan todellakin hyvää kompromissia perusta aikaan. Kaikille asianosaisille tulee vaikeaksi se, että minäkin asetan tiettyjä eri painopisteitä maataloudessa, mutta silti pystymme kompromisseihin. Mutta siitä huolimatta uskon, että maa- ja metsätalous on avain siihen, että saadaan aikaan menestyksekäs LULUCF. Ja että lopulta saadaan aikaan menestyksekästä ilmastopolitiikkaa. Ja ne ovat myös meidän kantojamme, joita esitämme tarkistuksissamme. Kiitos. Thank you, Esther. Kiitos. Nyt on esitetty uusia puheenvuoropyyntöjä. Ehdotan, että kaksi minuuttia olisi puheaika. Ajuus, olkaa hyvä. Bueno, muchas gracias. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen Itren lausunnon varjoesittelijä ja siksi minun kommenttini lähtee liikkeelle tuon valiokunnan tilanteesta. Siellä on hyvin erilaisia kantoja. Muutama kommentti vain. Jos ajatellaan kosteikkoja ja turvesoita, tämän pitää olla kyllä maiden subsidiariteetin alaisuudessa, koska tilanne vaihtelee kovasti maasta toiseen pohjoisen ja etelän välillä. Jos ajatellaan pitkän aikavälin strategiaa poistumien osalta, tähän on tarkistuksia, jotta maat voivat tehdä ehdotuksia jopa 2070 asti komission ehdotus energiapaketin osalta sisältää jotain tuollaista. Meidän pitäisi toimia tämän ehdotuksen mukaisesti, mitä tulee Natura 2000-verkostoon. Ilman muuta sitä pitää toteuttaa jatkossakin, mutta tämä on eri asia. Nyt on kyse ilmastonmuutoksesta, eikä asioita pidä sekoittaa keskenään. Ja sitten metsämaiden tilinpito. Komissio ehdottaa 20 vuotta ajaksi, jotta metsä voitaisiin pitää metsänä, mutta ehkä 20 vuotta voi sopia pohjoisessa, mutta etelässä kasvu on paljon hitaampaa. On muitakin ehdotuksia korkeampia alkaisempia kuin mitä komissio ehdotti, mutta ehkä 30 vuotta olisi kyllä sellainen kohtuullinen ajan aikamäärä, joka sopii kaikille. Minä en halua poistaa joustoja, tarvitsemme joustot, eikä myöskään saa luonnon mm, haittoja poistaa. Valitettavasti meillä on paljon metsäpaloja ja tämä pitää huomioida. Ja siinä kaikki. En halua puhua liian pitkään, puhun nyt paljon. Thank you very much. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Petir, olkaa hyvä. Hvala vam, gospodine predsjedniče. E, prema članku 8 prijedloga uredbe nova... Artiklassa 8 asetusehdotuksessa uusi viitetaso metsille määritellään tähän asti sen käytännön perusteella. Tämän kategorian mukaan kansallisille metsille, kuten on dokumentointu vuoteen 2009 mennessä. Kroatian osalta tästä tulee suuri ongelma sodan ja sen seurauksen vuoksi. Jos vedotaan tähän aikajaksoon vuoteen 2009 mennessä, niin tarkoittaa sitä, että muutoksia ei oteta huomioon. Ja esille tulee kysymys politiikan relevanssi vuodelta 2009. Sisällissodan vuoksi 1991-1995 ja sodan seurausten vuoksi kuten että osa metsäalasta on miinoitettu. Sen vuoksi metsänhoito Kroatiassa on ollut paljon vähemmän intensiivistä. Eli 90-2000 vain 60 prosenttia nykyisistä määristä käytettiin. Kuun akkumulaatio, joka seurauksena tapahtui, voisi vaikuttaa merkittävästi tuleviin metsäalan viitetasoihin 2021-2030 kaudelle. Sen vuoksi uskon, että Kroatian pitäisi saada poikkeus niin, että toinen viitekausi otetaan tilinpitoon, joka olisi parempi viitekausi kun metsänhoito on pystytty tekemään normaalimmissa olosuhteissa. Sitten artikla 11. Siinä jäsenvaltioiden erityispiirteitä ei ole tarpeeksi otettu huomioon. Joustavuudessa, kun otetaan huomioon maatalouden osuus 2008-2012, ainoana kriteerinä oli hyväksyttävissä Kroatialle eikä sitä vaikutusten arvioinnissa selitetä tarpeeksi, ja tästä jätänkin tarkistuksia. Ja, <clears throat> niin, kiitos. Kollega Müller, kun sanotaan, että maatalous olisi osa ratkaisua, tietysti se on osa ongelmaakin, en ihan niin positiivisesti tätä näkisi. Kyllä maataloudenkin täytyy tehdä jotain. täytyy olla realistinen näkökulmassa. Kysehän ei ole pelkästään metsätaloudesta. Kun ajatellaan maankäytön muutoksia, niin kyse on tietysti paljon myös siitä, että niityn muuttaminen viljelymaaksi on lisännyt päästöjä. Ja sitten myös suoalueet ja, ja niiden käyttäminen maatalouteen tietysti on myöskin ongelmallista, joka, jota ei ihan tarpeeksi ole otettu huomioon mietinnössä. Myös bioenergiapäästöt täytyy kokonaispakettiin laskea mukaan. Eihän kaikki ole neutraalia, jos bioenergia käytetään. Mikä minua eniten ärsyttää on ikään kuin se, että äh, tässä joustavuuden kautta tulee porsaanreikiä lisää. Tämä johtaa siihen, että monet maat eivät täytä tavoitteitaan, että jäsenvaltioiden sisällä jos näitä tasoitetaan sektoreiden kesken jäsenvaltioiden sisälläkin, niin se on ongelmallista. Liikenteestä metsä ja niin edelleen. Ei se ole kestävää politiikkaa. Kaikilla aloilla täytyy tavoitteet, tavoitteista pitää kiinni, eikä laskea kuitata toisiaan vastaan. Puun, käyt, puun hyödyntämisessä täytyy ottaa huomioon, että voidaan laskea kestävästi se, mikä kestävästi asetetaan. Jos rakentaa puusta, niin se on tietysti toinen asia. Se voidaan tietysti pitkällä aikavälillä laskea jos tuotan paperia, niin se ei ole mikään pitkän aikavälin laskelma. Siinäkin täytyy tehdä ero, eroja. Yleisesti ottaen oikealla tiellä ollaan, mutta täytyy sulkea näitä porsaanreikiä ja pitää tavoitteista kiinni ja asettaa kunnianhimoisempia tavoitteita saavuttaaksemme tällä alalla jotain. Thank you. Uh... Kiitos. Edustaja Liise. Ja, vielen Dank an Norbert Linz. Ich denke... Kiitos Vintsille. Hän on esitellyt hyvän mietintöehdotuksen. Omilla tarkistuksillani haluan sitä vähän vahvistaa. Uskon, että on tärkeää, että prosessin lopuksi voimme lähettää viestin, että kestävä metsätalous saa tukea EU-sta koska ilmastonmuutoksen haaste on niin suuri, että ilman metsätalouden panosta ja sitähän meidän täytyy myös tukea, niin ilman tätä panostaa emme todennäköisesti onnistu siinä. Mutta toisaalta ei voida lähettää sellaistakaan viestiä, että jos metsätaloudessa jotain tehdään, niin sitten muilla sektoreilla voitaisiin laiminlyödä. Ja uskon, että jos on niin, ja varmaan niin onkin, että aihe on kansainvälinen, että ilmastonmuutosta täytyy kansainvälisessä yhteisössä torjua, niin täytyy huolehtia siitä, että EU ei anna väärää esimerkkiä. EUn sisällähän meillä on maita, joissa on paljon metsää ja joissakin on vähän metsää. Mutta jos kansainvälisesti tarkastellaan vaikka Brasiliaa, niin siellä on vielä paljon enemmän metsää kuin Euroopan metsärikkaissa maissa yhteensä. Ja nyt jos sanotaan, että ei ole minkälaista rajoitusta tai on ihan sama, niin sitten Brasilia 2050 mennessä voisi teollisuudessa ja liikenteessä luopua tavoitteista metsän hyväksi. Ja silloin tässä ei kyllä menestetä. Ei saa mennä niin pitkälle, että muilla sektoreilla tehtäisiin ollenkaan vaikka hyvityksiä. Sektorin kesken olisikaan globaaleita tavoitteita. ja silloin saavuteta. Siis joustavuutta kyllä, mutta näköpiiristä ei pidä varsinaista asiaa kadottaa. Olen tehnyt tarkistuksen, tarkistuksia tästä, jotta tämä saadaan selväksi, mutta kaikkien pitää vähän liikkua asemistaan ja luotan kyllä Lintsiin, että hän saa hyvän ehdotuksen aikaan. The next speaker is Mr. Kiitos. Edustaja Dalli. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin heti sanoa, että yhden Paul Brennerin kantaan tässä asiassa ja yleisesti, koska on samaa mieltä hänen kanssaan ja kaikkien niiden kanssa, jotka sanovat, että LULUCF on tärkeä osa 2030 ilmasto- ja energiapuitteita. Tämä on tärkeä myös liittyen ilmastokauppaan ja taakan jakoon. Minä haluaisin tässä lyhyessä puheenvuorossa tätä korostaa, että tämä on vain osa LULUCF, mutta joustavuus on tässä tärkeä asia liittynä taakonjakoasetukseen. Minä olen myös varjoesittelijänä tässä. Tuossa asiassa on tärkeää ymmärtää, miten LULUCF ja päästökaupan liittyä pitää varmistaa, että ei ole sellaista joustoa, joka on liian laajaa ja näin se vie pois eh, uskottavuuden taakan jaolta koska tässähän puhutaan joustosta, jolla voidaan auttaa kaikkia jäsenvaltioita pääsemään niihin 2030 tavoitteisiin, jotka on asetettu, mutta kuitenkin pitää varmistaa, että kaikki ne joustot, joista sovitaan, eivät joida sellaiseen tilanteeseen, missä 2030 mennessä ei tavoitteisiin päästä. Ja haluaisin nyt erityisesti viitata komission vaikutusarviointiin, joka on otettu mukaan taakan jakoasetuksen ja sanotaan, että ainoastaan 74 miljoonaa tarvittaisiin tähän joustoon, eh, jotta voidaan korvata taakanjakoasetuksen toimet, vaikka jäsenvaltiot eivät toimisi tämän mukaisesti, niin 98 miljoonaa tarvittaisiin LULUSFn osalta. Komissio ehdottaa 280 ja tarkistuksessa mennään sen eri suuntiin. Jotkut sanovat, että ei pitäisi olla ollenkaan, mutta toista että jopa 425 miljoonaa voi olla. Ja tähän lopettaisin vielä ja korostaisin sitä, että tarvitaan todellakin kompromissia, mutta on varmistettava, että ei mennä paljon pidemmälle kuin mitä todellakin tarvitaan, jotta voidaan päästä ilmastotavoitteisiin ja voidaan varmistaa, että taakan jakoasetuksella todellakin päästään niihin tavoitteisiin, joihin halutaan päästä 2030. Ja näin pääsenkin sitten eh, hoidetun metsäalueen hyvityksiin. Haluaisin korostaa että tässä jäsenet ovat saaneet liian paljon helposti näitä hyvityksiä ja tähän asiaan on puututtava. Kiitos. Kiitos. Sitten edustaja Ksim. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on loppumaton teema varmaankin. Juuri arviointi. Aina löydetään joka osa-alue joita ei voi, jota ei voi verrata. Mitä tulee yksittäisen jäsenvaltion kokemuksiin, potentiaaliin, tiettyihin traditioihin, rakennemuodostuksiin, joita on tullut maankäytössä monissa jäsenvaltioissa, esimerkiksi omassa maassani. Muutamien kymmenien vuosien aikana on ollut eh, paljon metsitystä tullut lisää intensiivisesti. Se on hyvin positiivinen trendi. Mutta ei tietysti maatalousmaata voi loputtomasti metsittää, on siinä tietyt rajansa. Mutta se mikä on olennaista, on juuri tämä vertailujakso. Tässä täytyy ymmärtää, että kaikissa jäsenvaltioissa on erilaiset omistusrakenteet metsien osalta. Se, mikä Puolassa on, niin sitä ei ole monissa muissa maissa, jossa on valtion metsät. Se koskee suurinta osaa metsiä puolessa. Se on täysin erilainen metsähoitorakenne, erilaiset preferenssit ja siellä on monivuosien kiinnitetty huomiota siihen, että lisäystä olisi enemmän kuin hyödyntämistä. Tiedän, mistä puhun, koska pitkän aikaa ammatillisen toimintani vuoksi olen hoitanut yks, myös yksityisten metsien metsänhoitoa. Tiedämme, mikä on periaatteellinen ero, jos puhutaan yksityisten metsien potentiaali, jos ajatellaan rakennetta, suojelutoimia ja niin edelleen. Mutta tietysti siellä on myös tietynlaisia konjunktuuri, siis suhdanteeseen liittyviä houkutuksia, kiusauksia. Eli suhdannevaihtelut vaikuttavat ja sitten yritetään intensiivisesti hyödyntää yksityisiä metsiä että omistaja saisi tuloja. Sekin on yhteiskunnallinen kysymys. No tiedän kyllä, että minulla on rajallinen puheaika tässä, olenkin jo lopettelemassa, mutta haluaisin kuitenkin kiinnittää huomiota yhteen näkökohtaan. Ja se on kysymys siitä, että mikä potentiaali meillä on maaperässä. Maaperässä on valtava potentiaali, jos ajatellaan hiilen sitoutumista ja hiilen sitomista. Ja riippuen siitä, että mikä on maatalouden intensiivisyyden aste, erityisesti jos ajatellaan kemiallisia lannoitteita, niin sitten on myös sen potentiaalin määrä, että miten paljon maaperä voi sitoa hiiltä. Tiedän, että tämä on vaikea prosessi, mutta ei sitä voida välttääkään, eikä voida pelkästään maankäytön muutokseen tukeutua. Nyt pääsemme puhujalistan loppuun. Haluaisin tässä vaiheessa antaa puheenvuoron komission edustajalle. Olkaa hyvä. Um, um, Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta, hyvät kollegat. Kiitos tästä oikein tarpeesta keskustelusta ja siitä, että tässä asiassa niin nopeasti edistytty. Tämä mielestäni hienoa. Ja on hyvä nähdä, että täällä on myönteisiä rakentavia sitoumuksia. Meitä ei yllätä se, että yksi tärkeä huolenaihe ovat säännöt, jotka koskevat metsän tilinpitoa. Haluaisin tämän nyt heti alkuun sanoa ja toistaa, että komissio on myös tietoinen siitä, että aktiivinen metsänhoito on myönteistä ilmaston kannalta. Metsästä saatu aineisto voi olla hyvin tärkeää. Näitä tuotteita käytetään fossiilipohjaisten energialähteiden sijaan ja myös muiden materiaalien sijaan, ja tämä on myönteistä. Mutta pitää kuitenkin tehdä selväksi, millä tavoin tämä sektori ja kaikki muut sektorit pitää ottaa mukaan ja lähteä liikkeelle näistä tilinpitosäännöistä. Tämä koskee myös Pariisin sopimuksen meille antamaa mandaattia ja sen pohjalta tehtävä toimintaa ja moni asia, mikä meillä nyt edessämme lähtee liikkeelle Kioton pöytäkirjasta. Siellä tämä toimii ja jäsenvaltiot panevat nämä täytäntöön. Ei komissio ole montakaan sääntöä näistä kehittänyt, vaan jäsenvaltiot ovat sen tehneet. Ja tärkeimpiä asioita ovat nämä viitetasot, vertailutasot joita jäsenvaltiot pyysivät, jotta voitaisiin huomioida niiden metsien kansalliset ominaispiirteet. Ja tämä on hyvin tärkeää. Mutta on myös sanottava, niin kuin jotkut me pitää ovat maininneet, EU ei ole ainoa huonossisessa mukana oleva taho, jolla on metsien vertailutasoja, vaan myös kehitysmaita, joilla on tämä punainen plus lähestymistapa, red plus, ja yleisesti ottaen maat käyttävät historiallisia vertailuarvoja, ei oteta politiikka mukaan, ja on tärkeää, että EU ei ole tässä huonona esimerkkinä muille. Meidän mielestämme se, että politiikka otetaan mukaan tällaisen eh, eteenpäin katsovaan vertailutasoon, lähestymistasoon ei olisi oikea tapa. On tärkeää biotaloutta edistää ja sitä varten tarvitaan nolla taso bioenergialle ETS mukaan. Tässä rinnalla on selkeitä taloudellisia kannustimia biotalouden puolesta. Ja siksi on hyvin tärkeää, että päästöt, jotka liittyvät biomassan polttamiseen, huomioidaan kunnolla. Ja näin tehdäänkin LULUCFssä Tämä on oleellista, jotta tätä politiikkaa voidaan jatkaa. Yhdysvallat, mistä tuomme paljon biomassaa ja biopellettejä ja puupellettejä, siellä on lulu CF tilinpitoa, eli sen takia päästöt on huomioitu, mutta tämä tapahtuu siis kaatovaiheessa, hakkuvaiheessa ja tässä on netto lähestymistapa ja huomioidaan historiallinen tausta. Metsien vertailutasoissa on kaksi elementtiä. On joko nykyiset metsänhoito huomio tai, eh, huomioitu tai sitten mennyt metsänhoito projektoidaan tulevaisuuteen. Ja huomioidaan myös jäsenvaltiot. Ne voivat arvioida, kuinka paljon biomassaa tulevaisuudessa on eh, tarjolla. Komissio on näitä taas miettinyt näitä elementtiä. Ja kun ekstrapoloidaan metsän hoitoa tulevaisuuteen, niin tämä voisi liittyä jopa 10 prosenttiin lisää eh, hakkuisiin ilman, että tulee lisää päästöjä, jotka pannaan tähän tilinpitoon. Eli tämä osoittaa, että komission esity, esittämät vertailutasot ovat joustava väline ja näin voidaan myös edistää aktiivista metsänhoitoa. Komission analyysi myös vaikutusarvion osalta pohjautuu inventaarista ja tiedoista, jotka on saatu jäsenvaltioilta. Emme ole mitään tietoja keksineet itse ja mielellämme voimme antaa lisäselvityksiä kaikista näistä osioista ja sitten näiden vertailutasojen tarkastaminen. Tämä tapahtuu jo nyt Kioton pöytäkirjan pohjalta UNFCCCn toimesta. Me esitämme, että jatkossa komissio hoitaisi tämän kuitenkin niin, että jäsenvaltiot ovat hyvin selkeästi mukana. Kuitenkin meidän kannaltamme on tärkeää, että avoimuus toteutuu siinä, miten nämä vertailutasot on määritelty. Tarvitaan myös eh, riippumaton tarkastelu kaikilla osapuolilta. Ja meidän kannalta me sanoisin vielä, että LULUCF ehdotus tukee aktiivista metsänhoitoa ja pitää sitä eh, mahdollisena huomioon ottaen ilmastotavoitteet. Kiitos, että sain puhua. Kiitos. Ja lopuksi vielä esittelijä saa mahdollisuuden päättää keskustelun. Olkaa hyvä. Ja dank. Niin, kiitos kovasti puheenjohtaja. Kiitos kollegoille kaikista puheenvuoroista. Täällä tarkasti kirjasin ylös. Ja nyt minulla on vieläkin parempi tuntuma siihen, että mitä tarkistuksissa ne teille on erityisen tärkeää. Ja yritän nyt työstää kompromissiehdotuksia 9. toukokuuta ensimmäistä kertaa sitten puhumme niistä varjoesittelijöiden kanssa. Kolme varjoesittelijätapaamista on suunniteltu. Katsotaan sitten, riittääkö se määrä, kun ajatellaan tiukkaa aikatauluammekin, että pystytäänkö sitä pitämään kiinni. Keskustelussa näki ja se on ihan oikein, että yksittäisissä yksi, yksityiskohtakysymyksissä vielä ollaan kannaltamme aika kaukana toisistamme osittain, mutta tärkeää on mielestäni, ja se minkä kollega Liisikin sanoi, niin Joskus ollaan taipuvaisia, kun ollaan yksityiskohtia koskevassa keskustelussa, niin ettei nähdä metsää puilta. Ja äh, loppullinen tavoite häviää näköpiiristä. Ja olen useissa puheenvuoroissa aistinut sellaisen toiveen, että johtoasema ilmastonmuutoksessa pitäisi säilyttää. että otetaan huomioon myös se, että mitä kansainvälisiä vaikutuksia on. Brasiliahan mainittiin täällä aiemmin, että mitä kansainvälisiä vaikutuksia sillä on, että jos tehdään näin tai näin, tehdään päätös, tällainen päätös tai toisenlainen päätös. On tärkeää, että keskusteluissamme ja kompromissien hakemisessa me se lopulta otetaan huomioon. Sitten Hoislingille vielä joka otti esille maa- ja metsätalouden ongelmallisen roolin. Uskon kyllä, että, että siinä mielessä on tärkeää myös ottaa sen positiivinen rooli esille, sitä painottaa, että tehdään selväksi ensinnäkin se, mitä aiemmin on jo tehty. Siis nämä esisuoritukset otetaan huomioon, mutta tehdään samaan aikaan selväksi, että voimme asettaa kannusteita siihen, että metsätalouden positiivinen rooli vielä vahvistuukin. Ja sitten lopuksi se, että se mitä jotkut kollegat mainitsivatkin, että ikään kuin että metsätalouden toimet eivät voi johtaa siihen, että muilla aloilla oltaisiin vähemmän kunnianhimoisia. Ja tästä varmaan monet kollegat pitävät kiinni tarkistuksissa, myös minä, että jos puhutaan joustavuudesta, ja meillä on tietysti eri käsityksiä siitä, miten paljon joustavuutta pitäisi olla, mutta että selvää on se, että Suuri osa joustavuudesta on tarpeen jo itse maa- ja metsätalouden vuoksi. Ja sitten olisi huono, minun näkökulmastani ainakin, että sitten tulisi liikaa joustavuutta, annetaan muille sektoreille ja ikään kuin, että tavoitetaso ei niin tiukka olisi sitten. Kiitos. Very much, uh, and... Kiitos aikataulusta tässä aiheessa. Totean, että äänestämme ympäristövaliokunnassa 22. päivä kesäkuuta. Täysistunto äänestys on ohjelmassa heinäkuun istunnossa. Nyt siirrän puheenjohtajan tehtävät kollegalleni. Hän jatkaa kokouksen johtamista. Okay. Thank you. Let's continue uh, with the... Jatketaan. Nyt käymme näkemysten vaihtoa komission kanssa. Suuri tehoisella vesisärötyksellä tapahtuvaan äh, hiilivetyjen etsintään ja tuotantoon sovellettavista vähimmäisperiaatteista annetun suosituksen 2014-70 tehokkuudesta. Komission edustaja saa puheenvuoron tässä yhteydessä. Herra Sadauskas, toivottavasti sanoin nimen kutakuinkin oikein. Thank you, Madam Chair. Yes, you did. Kiitos puheenjohtaja. Oikein hyvin sen kyllä lausuitte. Hyvät edustajat, hyvä puheenjohtaja. 14. tammikuuta 2014 komissio hyväksyi tiedonannon koskien liuskekaasua ja myös suosituksen jäsenvaltioille. Suosituksessa on yhteisiä periaatteita, jotta voidaan varmistaa terveyden ja ympäristön suojaaminen, kun liuskekaasua etsitään tai eh, porataan. Yleensä korostetaan aina sitä, että on tärkeää paikat valita oikein ja tehdä esityö hyvin ennen kuin aloitetaan suurtehoinen vesisärätys ja annettava tietoa julkisesti. Tämä teksti tulee lisäyksenä kaikkeen siihen lainsäädäntöön, mitä on jo olemassa, joka koskee vesisärätystä ja tähän liittyviä ympäristövaikutustutkimuksia on myös olemassa kun liuskekaasua kehitettiin Yhdysvalloissa nopeasti, niin Euroopan unionissakin tuli sellaisia ajatuksia, että tällaista voitaisiin hyötyä myös Euroopan unionissa voisi löytyä uudenlaisia kaasu- ja öljyesiintymiä kansallisesti, mutta tämä ei kuitenkaan ole toteutunut. Liuskekaasu eh, etsintähankkeet ovat osoittaneet, että liuskekaasun tuotanto tulee olemaan kalliimpaa EU:ssa kuin Yhdysvalloissa. Ja tämän lisäksi jäsenvaltioissa eh, myöskin muodostumat ovat erilaisia kuin Yhdysvalloissa, eikä tämä ole kaupallisesti ollut vielä eh, kannattavaa tämä kaasun mm, tuotanto Euroopan unionissa. 2015 komissio tarkasteli eh, uudelleen ympäristöriskejä, ympäristöhallinta ja sitä, miten voidaan antaa lainsäädännöstä varmuutta tuottajille ja huomioitiin julkiset eh, huolet ja neljänneksi eh, mietittiin myös muita tekniikoita kuin suurtehoinen veri, vesisärrytys. On huomioitu myös olemassa oleva unionin lainsäädäntö. Meidän katsauksemme löydökset pitää huomioida ottaen huomioon, että Euroopan unionissa liuskekaasutuotanto on hyvin vähäistä. Porauksia on suoritettu tietyissä porauskaivoissa ja lopputuloksena voidaan sanoa, että suositusta on eri maissa eri tavoin pannu täytäntöön. Jossain päin tämä ei ole tyydyttävää, ei vielä ole selvää, onko suositus tehokas riskien osalta ja hallinnoinnin osalta. Ja toinen päätelmä on, että jäsenvaltiot tulkitsevat eri tavoin asianomaista lainsäädäntöä. Lainsäädännössä asetetaan puitteet, mutta tavoitteena on, että taataan oikeusvarmuus ja ennustettavuus. Tämä ei aina täysin toteudu. Kuitenkin komissio on sitä mieltä, että jos eh, tätä kun pannaan täytäntöön, kyllä se voi auttaa suuritahoisen vesisärötyksen kehittämisessä, mutta tarvitaan vielä lisää toimia ja on pantavaa kunnolla täytäntöön Euroopan unionin ympäristölainsäädäntöä. lainsäädäntöä raportissa komissio myös kannusti jäsenvaltioita huomioimaan nämä suositukset, eh, kun tehdään muunlaisia tutkimuksia koskien hilvetyvaroja. Esimerkiksi kun pumpataan eh, suuria määriä eh, vettä tai kun tehdään tehostettua mm, toimintaa. Seuraavina kuukausina on tarkoitus jatkaa seurantatyötä internetfoorumin kautta. Tehdään eu kattava katsaus ja myös kartoitetaan, minkälaisia ei-konventionaalisia kaivoja on. Ja toisaalta halutaan edistää jäsenvaltioissa asianomaisten säädö, asianomaisia säännöksiä ja tämä tehdään vastaamalla myös esitettyihin kysymyksiin ja pitää myös tarkistella, minkälaisia riskejä näistä etsintätoimista on. Me emme miettiä parhaita tekniikoita ja on täytettävä myös tutkimuksessa olevat aukot liittyen terveysvaikutuksiin. Horisontti 2020 on tässä apuna ja pyydetään taas tieteelliseltä komitealta sen kannanotto. Kiitos. Thank you very much. Uh... Kiitos. Nyt jäsenet saavat puheenvuoron. Olkaa hyvä. Uh, sorry, first... Uh... Ei vaan ensin. Mr. Huaristi Abar, And then my colleague, sorry. Thank you very much. Eh, bueno, Kiitos. 2014 tammikuusta alkaen, kun komissio hyväksyi tiedonannon ja suosituksen, joka koski hiilivetyjen saantia vesisärrytyksellä, niin kolme asiaa voidaan mainita komissioneista puhunut. Mielestämme avoimuutta ei ole tarpeeksi, ei ole tarpeeksi tietoa myöskään, ja liian usein käy niin, että ympäristötavoitteet unohtuvat ja tässä on kaksi tavoitetta. Pyritään saamaan eh, lupia aivan liian helposti ja näin edistettäisiin monikansallisten yritysten mahdollisuuksia toimia. Minusta suositus ei mene tarpeeksi pitkälle. Komissio, niin kuin se juuri sanoi, on sitä mieltä, että jos se pannaan täytäntöön, niin suositus voisi olla hyödyllinen riskinhallintaväline. Eli tässä näin epäsuorasti myönnetään, että näin ei kuitenkaan ole. Se ei ole nyt hyödyllinen ja kukin jäsenvaltio tekee nyt periaatteessa ihan mitä vain. Ja selvä seuraus tästä on, että näin viivästyy mielestämme se, että puututaan ympäristöongelmiin ja energiaongelmiin, jotka ovat jo olemassa meidän kannaltamme. Julkista varoista ei pitäisi rahoittaa fossiilisia polttoaineita ja niihin pohjautuvia energiamuotoja. Tärkeää olisi pyrkiä vähähiiliseen talouteen ja tätä siirtymää pitää tukea, pitää vähentää päästöjä ja edistää uudistuvia energialähteitä. Meidän mielestämme vesi- tai särötys hidastuttaa siirtymää uudistuvien energialähteiden suuntaan, jotka ovat tämä muutos on hidastunut monessa paikkaa tai jopa mennyt takapakkia. Olisi tärkeää, että myös alueelliset ja paikalliset viranomaiset voisivat tässä asiassa toimia, koska niiden osalta ei myöskään ole tarpeeksi tietoa tai avoimuutta. Kiitos. Uh, thank you very much. Kiitos. Ja nyt edustaja Dalli. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komissiolle siitä, että se esitteli tämän katsauksen yksityiskohdat. En käy lävitse niitä huolia, jotka ovat jo komissiolla tiedossa. Sanoisin, että nämä tiedot ovat varsin huolestuttavia silloin, kun puhutaan jäsenvaltioista, jotka tulkitsevat eri tavalla samoja sääntöjä. Haluaisin keskittyä erityisesti niihin neljän seikkaan, jotka komissio totesi, että äh, ovat keskittymisen arvoisia. Ne varmasti ovat suositeltavia aloitteita, mutta haluaisin saada hieman lisää yksityiskohtaista tietoa siitä, miten ne käytännössä toimisivat aivan normaalielämässä. Komissio esimerkiksi sanoi, että lisätään avoimuutta ja seurantaa. Minun mielestäni tämä on äärimmäisen tärkeää. Erityisesti jos otamme huomioon sen, että on tehty eurobarometri-tutkimus, jossa vastaajilta kysyttiin liuskekaasun tuotannosta heidän alueellaan ja minkälaista potentiaalia tällä katsottiin olevan. Kun katsomme tuloksia, niin on huolestuttavaa, kun näemme, että vähemmistö katsoo, että he eivät ole saaneet riittävästi tietoa omalla alueella toteutettavista hankkeista. Nyt puhun konkreettisesti avoimuudesta. Jäsenvaltioilla on aivan erilaisia lähestymistapoja. Romania ja yhdistynyt kuningaskunta ovat julkaisseet ympäristölupia, mutta ne eivät ole julkisesti saatavilla esimerkiksi Saksassa ja Liettuassa. Eli minkälaisia yhteisiä standardeja sitten noudatetaan, jolla varmistetaan se, että avoimuus ja seuranta toteutuvat. Komission seuraava kommentti liittyi asetuksen yhteneväiseen soveltamiseen, täytäntöönpanoon hienoa, mutta jos katsotaan yhdistynyttä kuningaskuntaa, joka toteuttaa ympäristövaikutusarviota, jossa otetaan huomioon vesisärjytyksen eh, vaarat, riskit ennen kuin uusia lupia myönnetään, mutta sitten toisaalta Puola edelleenkin antaa lupia ilman tällaista arviota. Eli todellakin eriävät kannat eri jäsenvaltioissa. Ja kolmannessa kohdassa Kyse on ympäristövaikutusten arvioinnista. Totta kai tämäkin hyvin myönteistä, mutta ymmärrämme, että kaikki seurantatulokset eivät tule automaattisesti raportoiduksi viranomaisille ja komissiolle. Minun mielestäni on äärimmäisen vaikeata seurata ympäristövaikutuksia tältä pohjalta. Vuoropuhelu totta kai on arvokasta ja tärkeää usein kuitenkin sitä kautta saada varsin vähän tuloksia aikaan. Haluaisinkin komissiolta lisätietoja siitä, miten nämä neljä kohtaa todella toteutettaisiin kentällä paikan päällä ja miten näillä neljällä seikalla saadaan sitten muutos aikaiseksi. Kiitos. Thank you. Uh, now, Mr. Kiitos, edustaja Pericini. Sano jo. Minä se olen. Grazie, Presidente. Noi crediamo... Kiitos, puheenjohtaja. Kun olemme saaneet nämä suositukset vähimmäisvaatimuksesta, vesisäröityksestä, niin on jo todettu, että toimintamme on varsin rajattua. Arvioidaan toimia vain äh, kuudessa jäsenvaltiossa. Komissio pitää näitä suosituksia rajallisena sen takia, että jäsenvaltiot toteuttavat toimia varsin epätasaisesti. Tietyissä jäsenvaltioissa on hyväksytty, otettu käyttöön näitä tekniikoita, toisissa taas ei. Italian tilanne on sellainen, että talouden kehittämisen ministeriö on aina kieltänyt vesisärjytyksen käytön. Jotkut asiantuntijat kuitenkin toteavat, että tätä tekniikkaa on käytetty esimerkiksi Basilikaatan alueella 90-luvulta ja sitten myöhemmin Toskaanassa. Eli me puhumme alueesta, jossa on vesivaroja, jotka sitten ovat koko Etelä-Italian varantona. Ja jos tämä varanto saastuu hiilivedyillä, niin miljoonat italialaiset käyttävät tätä juomavetenä. Ja näyttää siltä, että Yksi syistä on nimenomaan ollut vesisäröitys, jolla vesi on, on saastunut ja kansalaiset ovat tästä aivan täysin tietämättömiä. Komissio ei sulje pois sitä, että Italia olisi mukana näissä maissa, joissa aiottaisiin ottaa käyttöön vesisäröitys. Komission mukaan Italia on yksi 11 jäsenvaltiosta, joka on vahvistanut sen, että aiotaan antaa lupia tähän epä omaiseen öljyn ja kaasun etsintään. Ja aiotaan siis käyttää tätä tehostettua talteenottotekniikkaa ja koekaivoja. Italia haluaa tehostettua talteenottoa ja siinä voitaisiin käyttää asidifiointitekniikkaa. Eli puhutaan käytännössä kuitenkin vesisärätyksestä. Kun Italia ja muut maat kertovat komissiolle, että ne antavat lupia tällaiselle tekniikoille, eh, kun kyse on hiilivedyistä, niin kyse ei ole varsinaisesta vesisärötyksestä nimensä mukaisesti. Eli kysyä, kysymmekin komissiolta, että mitkä kaikki tekniikat sisällytetään tämän määritelmän alaisuuteen. Onko kyse pelkästään liuskekaasun poraamisesta vai kenties muistakin aineista? ja täytyy huomioida ympäristövaikutukset kaikissa EUn jäsenvaltioissa. Thank you. Um... Kiitos. Nyt edustaja Dornano. Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Komission raportti vahvistaa riskit, jotka liittyvät särötykseen, ei ainoastaan liuskekaasun osalta, vaan myös muihin eh, epätyypillisiin polttoaineisiin liittyen. Meidän maassamme Ranskassa on suuria määriä näitä kaivannaisia, mutta kun ne sijaitsevat hyvin syvällä ja sen takia särötys olisi erityisen vaarallista, koska tämä voisi saastuttaa juomaveden ja voisi tapahtua myös päästöjä ja su- tämä koskisi suurta vesimäärää. Nyt näitä tapoja kehitetään mahdollisimman paljon, jotta mahdollisimman paljon polttoainetta saataisiin käyttöön. Mutta on kuitenkin korostettu sitä, että nanoteknologian lisäksi ei ole mitään muuta uutta tekniikkaa täällä mainittu. Eikö komissio ole sitä mieltä, että jos yhä enemmän lähdetään e- etsimään ympäristöystävällisiä käyttötapoja, niin näin voitaisiin löytää ratkaisu, näin voitaisiin huomioida uudet tekniikat, Euroopan unionin periaatteet, jotka liittyvät tällaisten hiilivetyjen kehittämiseen. Kiitos. Thank you. Mr. Kiitos, edustaja Tseda. Yes, sorry, Chair. Thank you. Pahoittelen puheenjohtaja. Kiitos. Tärkein asia, jonka toteaisin, on se, että monet meistä olivat huolissaan. Voi hitto. Sorry. Everybody's seeing my phone. Tapa olla puhelimeni. Many of us were very concerned. Monet meistä olivat huolissa vuonna 2014, kun komissio esitti useita suosituksia. Komission ehdotus nyt vahvistaa sen, missä nyt oikein mennään. Eli kyse on melkomoisesta sillisalaatista, koiran oksennuksesta, niin kuin englanniksi sanotaan. Eli Meillä on paljon suosituksia, sekalaisia ja monessa tapauksessa kaasu- ja öljyyritykset ovat määrittelemässä ympäristön suojelua, jotka he katsovat, että ovat tarpeellisia sääntöjä. Tämä tietenkään ei sovi yhteen sen tavan kanssa, miten me tämän asian näemme. Me tarvitsemme sitovia sääntöjä Nyt todellakin tarvittaisiin suositusten sijaan sitovia sääntöjä. Olin viime viikolla val- vaalipiirissä, vaalipiiriviikolla, ja siellä perehdyin juuri näihin epätavanomaisiin öljyn ja kaasun poraushankkeisiin. Niitä nyt on syntynyt hyvin paljon alueellani. Kuitenkin riskejä on vedelle, maalle, ilmalle. Olen käynyt myös Pennsylvaniassa ja olen nähnyt, mitä yli tehostettu talteenotto siellä on aiheuttanut ihmisille ja heidän ympäristölleen. No, jos käsitellään tämän katsauksen yksityiskohtia, niin voin yhtyä huoliin, jotka olemme kuulleet jo muualtakin eh, määritelmien suhteen silloin, kun kyse on suuritehoisesta vesisärötyksestä. Englannissa, eteläisessä Englannissa on tavanomaista tämän alan yrityksissä sanoa, että ei huolen häivää, mehän emme vesisärötä, käytämme vain stimulaatiota, jotta öljy ja kaasu saadaan käyttöön maan pinnan alta. Mutta tämä tekniikka stimulaatiotekniikka, jota käytetään, voi johtaa siihen, että aineet joutuvat kallion lävitsekin muihin maa-aineksiin ja veteen. Ja tässä käytetään paljon vaarallisempia, myrkyllisempiä kemikaaleja kuin normaalissa vesisärötyksessä. Silloin kun kyse on liuskekaasun säröittämisestä, niin siinä käytetään vettä jossa on 0,5 prosenttia vain kemikaaleja, kun taas tässä asidifikaatiomatriisissa käytetään jopa 18 prosenttisesti kemikaaleja. Jos tarkoitus on suojautua riskeiltä ja vähentää niitä ja mahdollisilta haitoilta suojautua, niin tämä kyllä täytyy muistaa. Emme varmaankaan voi määritellä tätä vesisärätystä sillä tavalla, kun komission ehdotuksessa se on tehty. On myös kiinnitettävä huomiota ympäristöraportointiin. Ja minun mielestäni lainsäädännöllä on ohjattava vesisärötystä sekä näitä epätavanomaisia tekniikoita ja niiden käyttöä pois haavoittuvilta alueilta, esimerkiksi tällaisilta kosteikko- ja suojeluilta alueilta, sellaisilta vesistöalueilta, jotka ovat yhteydessä luonnonjärviin ja patoihin ja niin edelleen. Paljon työtä vielä täytyy tehdä. Tärkeintä on se, että teemme tästä ei suositusta, vaan virallisen sitovan säännön. Kiitos. kautta. Thank you very much. I think my colleague... Kiitos oikein paljon. Kollegat tämän jo mainitsivat, mutta tärkeä kysymys on, mitä nyt seuraavaksi. Ja jos lukee komission raportin, niin siellä on aika hurjia päätöksiä, päätelmiä siitä, miten sitä pannaan täytäntöön, miten ympäristölainsäädäntöä pannaan täytäntöön Euroopan unionissa juuri tällä hetkellä liuskekaasun osalta. On hienoa nähdä, että komissio sanoo, että on eri lailla tulkittu EUn lainsäädäntöä, mutta tämä tarkoittaa sitä, että meidän vetemme eivät saa tarpeeksi suojelua, että maat eivät tee sitä, mitä niiden pitäisi tehdä. Eh, jätedirektiivin pohjalta tai vesidirektiivin pohjalta tai päästödirektiivin pohjalta. Nämä ovat aika hurjaa päätelmiä. Ja sitten suositus on, että pitää käydä lisää vuoropuhelua. No minä haluaisin kysyä komissiolta, kun te tätä vaikutusarviota teitte vuonna 2014, niin oli neljä mahdollista vaihtoehtoa. Yksi oli ei-sitova suositus ja kaikki kolme muuta olivat paljon tiukempia jopa, että olisi direktiivi, jossa on selkeät vaatimukset, jotka kattaisivat kaikki mainitut aiheet. Eli mentiin hyvin yleistä suosituksesta ihan sitovaan direktiiviin. Oli neljä vaihtoehtoa, mutta vaikutusarvioinnissa komissio jo sanoi, että jos todella halutaan varmistaa, että vesistöt suojellaan kunnolla, niin tarvitaan todennäköisesti direktiiviä, mutta komissio kuitenkin päätti käyttää suositusta suosituksia, jotka eivät ole sitovia. Ja nyt sitten kolme vuotta myöhemmin sanomme, että tämä ei ole kuitenkaan tuottanut tuloksia. Ja nyt sitten suosituksena on lisää vuoropuhelua. Minä en oikein tätä ymmärrä. Eli yksinkertainen kysymys. Nämä neljä vaihtoehtoa, jotka 2014 vaikutuksen arvioinnissa havaittiin, ovatko ne vielä esillä, jos ovat, niin mitä ongelmia vielä tarvitaan seuraavana vuosina ennen kuin komissio valitsee jonkun niistä vai aiommeko pitäytyä tähän vaihtoehtoon, josta olemme tienneet jo kolme vuotta, että se ei riitä. Komissio saitaisinko tähän nyt vastaus? Thank you. Uh... Kiitos. Onko vielä muita puheenvuoropyyntöjä jäseniltä? Ei näyttäisi olevan. Nyt komissio saa vielä puheenvuoron. Sitten kuullaan, mitä jatkossa tapahtuu. Uh, thank you for, uh, for the insights and, and the comments. Kiitos näistä kommenteista, tiedoista. Lähdetään liikkeelle todellisesta kontekstista. Vuonna 2014 ryhdyttiin toimiin. Monet katsoivat silloin, että liuskekaasun ja hiilivetyjen hyödyntäminen käynnistyisi, mutta näin ei ole käynyt. Yhtäkään kaupallista hanketta Euroopassa ei ole, ei mitään. Ei yhtäkään. Toki koekaivoja on, joita testataan, mutta kaupallista toimintaa klassisessa mielessä ei ole käynnistetty. Eli tilanne on erilainen kuin Yhdysvalloissa. On pidettävä mielessä tämä konteksti ja hyödyntämisen talteenoton laajuus. Puhutaan lähestulkoon nollatasosta. Tämä sanelee varmaankin sen välineen muodon, jolla haluamme tilanteeseen puuttua. Suositus pitää paikkaansa, on niin sanottu pehmeä väline, mutta kysymys kuuluukin, kun nyt tällä hetkellä ei ole kaupallista talteenottoa hiilivetyjen osalta, niin tarvitaanko uusi juridinen väline – joka kenties olisi suhteeton. Tämän lisäksi sama ongelma voi syntyä myös näiden juridisten oikeusvälineiden kanssa. Jos sitten olisi asetus, niin silloinkin voi syntyä tilanne, että sitä ei noudateta. Toki täytäntöönpanotoimia voisi olla, mutta eihän se aina sitä tarkoita, että käytännössä sääntöä täytäntöönpantaisiin. Meillähän on jo yksi tapaus tuomioistuimessa käsittelyssä jäsenvaltiota vastaan, kaikista aktiivisinta jäsenvaltiota vastaan tällä liuskekaasualalla, tai tapaa olla toiseksi aktiivisin jäsenvaltio, jos tarkkoja ollaan. Sen takia, että ympäristövaikutusarviodirektiiviä ei ole noudatettu. Meillä on kyllä sellaista lainsäädäntöä, jolla on hampaat, eli meillä on sääntöjä. Suositus kertoo vain mitkä lainsäädännön osat pätevät ja mihinkin hiilivetyihin sitä sitten vain noudatetaan. Meillä on kyllä säännökset olemassa. Meillä on myös juomavesidirektiivi ja vesipuitedirektiivi, eli niitäkin täytyy noudattaa silloin, kun kyse on hiilivetyjen epätavanomaisesta hyödyntämisestä. Eli sääntöjä on, niitä on noudatettava ja se on juurikin ongelma, jonka tässä kertomuksessa olemme todenneet. Ja sen me myös selkeästi toteamme. Viime viikolla, tietääkseni, olemme julkaisseet jo jäsenvaltioiden kommentit, vastaukset suosituksen sisältämiin kysymyksiin. Nämä vastaukset joka vuosi on toimitettava jäsenvaltioista. Meillä on 26 puuttuvaa Vastausta vielä yritämme ne saada, mutta tämä osoittaa missä määrin, missä laajuudessa tätä toimintaa harrastetaan, eli siis varsin pienimuotoisesti. No sitten avoimuustarpeet. Tätä kautta me näemme, mitä jäsenvaltiot tekevät, miten ne tekevät ja toimivat. Ja tältä pohjalta voimme sitten arvioida, miten lainsäädännön tulkinta vaihtelee. Onko se niin vaihtelevaa kuin voisi olettaa. Eikö se ole ongelmallista, niin kuin kenties voitaisiin olettaa, mutta tämä ei tietenkään riitä avoimuuden saralla. Me olemme suunnitelleet myös toimia. Niin kuin jo mainitsin alustuspuheenvuorossa, niin suunnitelmissa on tällainen interaktiivinen kartoitus. Haluaisimme varsin hyödyllisen interaktiivisen kartan niin, että klikkaamalla kaivoa kartalla voisi nähdä, missä äh, kaivo on, mitä lupia viranomaiset ovat sille myöntäneet, kuka on äh, toimija, äh, mitä kemikaaleja käytetään ja niin edelleen. Haluaisimme, että tämä myös julkaistaisiin. Ensimmäinen koe tämän välineen suhteen saadaan aikaiseksi jo toivottavasti kesän aikana mutta tarvitsemme vielä lisätietoja, jotta ihmiset, kansalaiset voivat todella nähdä, mitä tällä alalla tapahtuu. No sitten, miten särötys määritellään? Olemme tietoisia siitä, että suositus pätee hiilivetyihin ja liuskakasuna aivan erityisesti – meillä on määritelmä siitä, mitä vesisärötys tarkoittaa. Useimmiten kyse on veden käytöstä. Kuitenkin on kemikaaleja, joita joskus käytetään. Haluaisimme, että käytettäisiin esimerkiksi REACH-asetusta ja muita käytössä olevia välineitä, jotta voisimme saada tietoa kemikaalien ominaisuuksista, joita tässä särötystavassa käytetään. Jos asetus on liian kapea-alainen, näinhän saattaisi olla, niin ainakin voimme sitten olettaa, että jäsenvaltiot noudattavat tätä suositusta ainakin sen hengen mukaisesti, jos ei aivan kirjaimen mukaisesti. Sen takia tarvitaan vuoropuhelua. Tarvitsemme tietoa yksityiskohdista, tässä suosituksessa. Ja jos sitten pitää jotakin vielä muuttaa suosituksessa, niin sekin tulee tietoomme. Olemme luvanneet tämän toteuttaa säännöllisesti. Tarvitsemme kuitenkin täsmällisempää tietoa siitä, mitä kentällä tapahtuu. Ennen kuin voimme luvata mitään, joko lainsäädäntö tai muita kuin lainsäädäntötoimia. Ennen tätä kuitenkin haluamme hyödyntää kaikki käytössämme olevat mahdollisuudet. Vuoropuhelu, todellinen vuoropuhelu jäsenvaltioiden kanssa, avoimuusväline, jotta todella ymmärrämme, mitä tapahtuu. Annamme jäsenvaltioille mahdollisuuden tulkinta-asiakirjojen kysymys-vastaus-asiakirjojen avulla tulkita oikein tätä lainsäädäntöä. Jos tämä ei toimi, niin olemme myös valmiita pohtimaan asiaa uudelleen. Nämä olisivat minun vastaukseni. Kiitos. Thank you. Kiitos. Nyt voimme mennä seuraavaan kohtaan. Keskustelu komission kanssa, Riifitistä, EU-ympäristömerkistä ja EMAS-järjestelmästä. Ja nyt komission edustaja jälleen, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, well, when... Kiitos. No kun aikataulu esitettiin kokoukselle, odotin, että olisimme saattaneet loppuun molemmat tarkastukset, toimivuustarkastukset, mutta valitettavasti niin ei pystytty tekemään. Loppuvaiheessa kyllä ollaan. Toimivuustarkastusraporttia EMAS ja ekomerkintä. Mutta ei ole vielä lopussa. Toivottavasti se saadaan loppuun piakkoin. Kiertotalouden toimintasuunnitelma vaatii komissiota saattamaan loppuun toimivuustarkastuksen. Komissio itse on siihen ryhtynyt. Ja olemme tietoisia sidosryhmien keskuudessa valitsevista huolista johtopäätösten hyväksymisessä. Kuten sanoin, toivomme todellakin, että tällä kaudella pystytään se saamaan loppuun. Arvioinnissa pitäisi olla kaksi asiakirjaa, henkilöstön arviointiasiakirja, yksityiskohtainen analyysi asiantilasta molemmista välineistä, mitkä ovat menestystekijät ja missä on epäonnistuttu. Myöskin komissiolta raportti sitten jossa olisi joitakin ajatuksia tulevasta. Arviointi perustuu perinteiseen toimivuustarkastukseen viiteen kriteeriin, jotka puhuja luetteli liian nopeasti tulkille. No, jo nyt tiedämme, että jotkut vaikeuksista ja ongelmista, jotka liittyvät molempiin väliteisiin, ovat päivitetty. tai toteutuminen, tulkki korjaa, siis toteutumisaste on liian pieni, jotta ne voisivat vaikuttaa. Täytyy silti miettiä, miten näitä välineitä voidaan tukea. Katsoa, että pitääkö vielä tehdä jotain muuta, jotta niistä saadaan suositumpia yritysten, yhtiöiden keskuudessa ja julkishallinnon piirissä. Alustuksessani haluaisin puhua siis lyhyesti, koska johtopäätöksiä ei ole vielä kerrottavana, mutta heti kun niitä on, niin ehdotukseni olisi, että ehkä palataan asiaan aiheeseen valiokunnassa. Mahdollisesti sen jälkeen, kun tästä on jo keskusteltu jäsenvaltioiden kanssa ja sitten kun on nähty, että missä määrin ne ovat sitoutuneita kahta välineitä tukemaan, joista uskomme, että niissä on suuri potentiaali. Thank you. Kiitos. Kuka haluaa käyttää tästä aiheesta puheenvuoron? Eikä kukaan? Eikä out. Olkaa hyvä. Maybe then just a question. Kenties esitän vain kysymyksen siitä, miksi näin paljon viivettä. Tämä on minulle epäselvää. Sitä lupailtiin tämän vuoden ensimmäiselle kolmannekselle, nyt ollaan jo huhtikuun lopussa, sanotte, että me keskustelemme tästä myös jäsenvaltioiden kanssa. Tämähän oli jo ympäristöneuvoston esityslistalla viime vuoden lopussa ja silloin jäsenvaltiot sanoivat, että väline on yksi EUn menestyneimmistä aloitteista sekä kaupallisesti että ympäristön kannalta. Tämän selkeämmin tätä ei juuri voi sanoa. Ja komissio halusi te- tehostaa kierto taloustoimintasuunnitelmaa. Eli kaikki on tässä todettu, mutta nyt kun viivettä syntyy, niin sen epävarmemmaksi tilanne käy. En ymmärrä, miksi tämä vie nyt näin pitkään. Etenkin jos teollisuudelta, kansalaisjärjestöltä, jäsenvaltiolta ja parlamentilta saadaan merkkejä siitä, että tämä on tehokas väline, jota tulisi jatkaa. Miksi tässä vaaditaan näin paljon aikaa? Mistä viive johtuu? Voit voisitteko hieman täsmentää? Me todellakin tässä ärsynnymme tästä viiveestä. Thank you, Mr. Pedicini. Kiitos, Pedicini. Kiitos, puheenjohtaja. Me olemme mielenkiinnolla kuunnelleet komission katsausta näistä ympäristömerkeistä ja emasjärjestelmästä. On varsin vaikeaa arvioida näiden välineiden todellista hyötyä ilman vaikutusarviota mutta tämän tyyppisiä aloitteita olemme valmiita tukemaan. Kyse on siitä, että kuluttaja voi tehdä tietoisia valintoja sellaisten, sellaisten tuotteiden suhteen, joiden ympäristövaikutukset on arvioitu koko, koko elinkaaren aikana. Haluamme vähentää ympäristövaikutuksia niin, että yritykset voivat myös omaa näkyvyyttä markkinoilla lisätä. Tämä vaikuttaa myös kilpailukykymme. Näin ollen EU-ympäristömerkki ja EMAS-järjestelmä vaikuttavat siihen, minkälaisia valintoja kuluttajat tekevät. Se voi aiheuttaa myös epäselvyyttä, kun on muitakin tietoja merkinnöissä eh, silloin, kun sellaisia käytetään. Thank you. Mrs. Dali. Kiitos, edustaja Dalli. Thank you, Chair. Kiitos, puheenjohtaja. Joskus tulee sellainen tunne, että tässä on ikään kuin tällainen kehä, jota kerätään, eli mitä pidempään siihen menee, että joku asia saadaan, niin sen vähemmän se enää sitten kiinnostaa, ja tällainen mm, mielikuva tulee myös komission vastauksesta sillä, jos on vaikea mm, mennä että ihmiset menevät tähän mukaan, niin on selvää, että on vähemmän tietoa vaikutuksista. Mutta mitä pidempään tähän menee, niin sen vähemmän tuloksia tulee. Eli olen samaa mieltä siitä, että tarvitaan jotain sellaista, joka todellakin toteutuu, eikä sitä saa lykätä, vaan lisää. Ja vielä eräs kommentti tässä. Komissio sanoi, että pitää miettiä, miten näistä toimista saadaan suositumpia. Ymmärrän, että nyt ollaan vasta varhaisessa vaiheessa, mutta olisi ehkä hyvä, että saataisiin lisää näkyvyyttä sille, mihin toimiin pyritte nyt vaikka olisitkin vain varhaisessa vaiheessa ja alkuvaiheessa, mihin suuntaan komissio nyt aikoo mennä. Näin parlamenttina me voisimme saada vähän tietoa siitä, minne komissio on menossa, vaikka oltaisinkin vain alkuvaiheessa ja sitten huomioida nämä vaikutukset. Ja nyt edustaja Konečka. Pani předsedající, kolegyně a kolegové, eh, já jenom doplním kolegy. Kiitos puheenjohtaja ja kollegat. Haluaisin muutaman sanan lisätä kollegoiden sanomaan. En ymmärrä, miksi komissio vastustaa jotain sellaista, jota parlamentti ja jäsenvaltiot sitä haluavat. Envi-neuvostossa asiasta on keskusteltu ja jäsenvaltioiden enemmistö sanoi, että komission pitäisi toimia toisin. Ja minusta näyttää, että komissio on jonkun verran eristyksessä ongelmassa. Enkä ymmärrä, miksi koko ajan puhutaan siitä, että ekomerkintä on väline, joka auttaa sitovan lainsäädännön toteuttamisessa ja voi, sillä voidaan suojella ympäristöä muuttamalla kuluttajien käyttäytymistä. Kuluttajat haluavat parlamentti, jäsenvaltiot haluavat, nyt puuttuu päätös, Haluan tietää, miksi on niin, että komissio näin menettelee. Ja toiseksi, voitteko esittää meille sen päivämäärän 2015 tuli raportti, sitten 2016 olisi pitänyt olla arviointi. Sitä ei tehty. Sitten keskustelu siirrettiin Envineuvostoon ja tässä noiden kädessä ollaan vieläkin. Siitä puhutaan, kaikki sitä haluavat, siihen viitataan kussakin lainsäädäntötekstissä. Ja itse asiassa sitä ei ole olemassa. Eli voitteko esittää meille realistisen aikataulun ja määräajan, ei pelkkiä lupauksia? So, uh, now I will uh, go to the... Ja nyt komissio. Olkaa hyvä. Yes, uh, thank you. As I said... Kiitos. Kuten sanoin, tähän on mennyt vähän enemmän aikaa kuin ajattelin, mutta kuten sanoin, nyt ollaan jo loppuvaiheessa ja nyt poliittisella tasolla on tehtävä poliittiset päätelmät siitä, mitä näille kolmelle välille haluan tehdä ja toivottavasti poliittinen suunta viivaus kollegiolta hyväksytään lähiaikoina. On totta, että neuvosto sanoi, että välineet ovat toimivia, mutta ehkä voidaan kuitenkin sieltä kuulla vähän sellaista, että jos moni ministeri puhui näiden välineiden puolesta, niin miksi sitten Emmasissa on niin vähän mukana ja miksi niin harva tuote on otettu käyttöön, jos tämä väline on niin hyödyllinen. Eli tätä meidän pitää kysyä itseltämme, myös minä kysyn sitä itseltäni, niin meillä on 20 miljoonaa yhtiötä EU-ssa ja ainoastaan neljä Tuhatta rekisteröintiä. Voidaanko tätä todellakin pitää menestyksenä? No enpä tiedä. Jotta tämä olisi menestys ja niin meidän pitäisi varmistaa, että ainakin 10 tai 20 prosenttia yhtiöistä ja parhaiten toimista tuotteista rekisteröitäisiin jompaan kumpaan järjestelmään. Ja tässä vaiheessa tämä voisi olla todella menestys mielestämme. Meidän pitää miettiä, mitä tapahtuu, miksi tässä ei ole tultu mukaan niin kuin olimme toivoneet ja mitä voimme tehdä edistääksemme ja muuttaaksemme tilannetta. Kyllä meillä on ideoita, jotka sitten saadaan tuolta fitness-tarkistuksesta. Yksi ajatus on, että käytettäisiin emassia välineenä näille yrityksille. Eli jos on emassiin rekisteröitynyt, niin tämä tarkoittaa sitä, että on aika tiukkojen ympäristövaatimusten mukainen. Ja sitten tästä eh, raportoidaan ja rekisteröidään julkisen viranomaisen toimesta tämä raportti. Jos ehkä tämän toimittajan rekisteriin, niin voidaan ehkä saada vapautuksia muista eh, ympäristöraporteista. Eh, tämä voisi olla tapa edistää rekisteröitymistä. Joitain esimerkkejä tästä on aika vähän, mutta joskus näin tehdään. Ja silloin kun näin tehdään, niin sitten rekisteröinti sujuu. Joissain maissa ainoastaan jollain alueilla toimitaan näin, mutta silloin kun näin tehdään, niin se todellakin toimii ja tällaista käytäntöä haluaisimme viedä muuallekin ja ehdottaa sitä, jotta voitaisiin edistää rekisteröintiä. Tästä olisi lopulta hyötyä myös yrityksille ja ympäristölle kaiken kaikkiaan. Tämä fitness-tarkastus ei ole mikään ihmelääke, vaan meillä on suuri määrä kriteerejä, monta kymmentä sellaista, ja meillä on myös EMAS-kriteerejä monta kymmentä. Tämä on viranomaisten käytössä. Eli se, että tällaista tarkastusta ei tehdä, niin ei tämä tarkoita sitä, etteivätkö viranomaiset voisi näitä välineitä käyttää. Me vain haluaisimme nyt parantaa käyttöä ja miettiä sitä, miten tilannetta voidaan parantaa, koska se ei todellakaan ole tyydyttävä mielestämme. Ja sitten tämä kysymys, joka koskee näitä mahdollisia väärinkäsityksiä, erityisesti tämän ekomerkinnän osalta, mutta tuskinpa kyse on niinkään siitä, kuinka paljon tietoa annetaan yhdestä tuotteesta, vaan että näitä merkintöjä ja näitä merkkejä on niin paljon. Ja tämä sitten johtaa kuluttajia harhaan. Yleisesti ottaen voitaisiin sanoa, että on 500-1000 erilaista merkkejä ja merkitään erilaisia eh, lausumia, joita ei kuitenkaan kukaan tarkistanut, ei viranomainen, ei mikään muu osapuoli. Ja tämä todella harhauttaa kuluttajia ja se vie kuluttajilta luottamuksen siihen, että todellakin on tällaisia eh, vihreitä väittämiä ja sen takia me voisimme tämän ongelman ratkaista tällä ekomerkillä, mutta ainoastaan silloin, jos sitä käytettäisiin tarpeeksi yleisesti. Nyt meillä on 39 000 tuotetta, jossa EU:ssa on ekomerkki yli miljoonasta. Ja Tämä ei kyllä ole mitenkään suuri menestys. Meidän pitää olla rehellisiä. me tarvitaan hyvät ratkaisut ja siksi tässä menee nyt vähän enemmän aikaa kuin oli oletettu, mutta me haluaisimme kuitenkin saada tämän asian toimimaan, sillä kyllä näissä välineissä on potentiaa, jos niitä edistetään oikealla tavalla ja jos niitä käytetään hyvään tarkoitukseen ja kiertotalous on yksi tällainen hyvä tarkoitus. Kiitos. Thank you. Kiitos. Viimeinen kohta esityslistalla on keskustelu Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen kanssa nykyisestä Zika-virusepidemiasta ja sen vaikutuksesta eu alueella. Haluaisin antaa äh, tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen johtajalle puheenvuoron. Ladies and gentlemen. Uh... Huomenta, hyvät naiset herrat, mielelläni olen täällä tänään. Ja iloitsen siitä, että voimme sikatyömetuloksia esitellä. Se ei ole millään muotoa uusi. ECDC on sitä seurannut vuodesta 2009 lähtien kun Amerikoissa 2015 taudin purkaus tuli ensimmäisellä neljänneksellä, niin sitä on seurattu tarkasti taudin purkausta. Erityisesti 2015 marraskuusta lähtien, kun Brasilian terveysministeriö julkaisi kansanterveysvaroituksen liittyen epätavanomaiseen tapausten kasvuun, kun pienikalloisia vauvoja oli syntynyt. Myös takautuvasti oli raportoitu siitä, että oli ollut imeväisillä ja sikiöillä keskushermostoon liittyviä epämuodostumia. Se näytti sopivan yhteen ensimmäisen sikataudin purkauksen kanssa. 2014 tehtiin riskinarviointi sikasta ja raportointiin neurologisten ja autoimmuunisten komplikaatioiden eh, tapausten kasvusta Ranskan ja sitten 2015 lokakuussa sikavirusepidemian eh, nopea varoituksen arviointi ja mikropefelillä eh, varoitus julkaistiin ensimmäinen helmikuuta 2016 WHO julkaisi kansanterveysvaroituksen tai hätätilat, jolla on kansainvälistä merkitystä liittyen neurologisiin ja mikrokefalia äh, häiriöihin joillakin alueilla, joita sikavirus on vaikuttanut. Tässä tapauksessa tai vaiheessa ECDC julkaisi tai nosti sisäistä kansanterveysvaroitustasoa ottaakseen mukaan komission jäsenvaltiot ja ottaa huomioon julkiselta yleisöltä tulee monet toiveet. Myöskin otettiin huomioon tarkemmissa asiassa olevat sidosryhmät, kuten WHO, Pan-Amerikan kansanterveysjärjestö pahoja tietysti UNDn jäsenvaltiot. Monien viikkojen ajan ECDCn henkilöstö teki Yhdysvaltain vasti kumppanin kanssa yhteistyötä, jotta viestit olisivat yhdenmukaiset. Tähän kuului arviointi hätäsuunnitelmille – moskiittojen yritysten välittömien taudinpurkausten osalta. Haluttiin vahvistaa sektoreiden välistä yhteistyötä ja yhteiseen mukaanottamista hyttysvälitteisten äh, sekä virusten patoamiseen. Ja haluttiin integroitua hyttysten seurantaa toteuttaa kansanterveysvaroitus lopetettiin aloitettiin 18. marraskuuta viime vuotta, niin siitä huolimatta ECD edelleen seuraa läheisesti tilannetta ja arvioi riskiä Euroopalle. Tarvitsemme myös ohjeistusta, suojatoimista ja matkustusohjeita maihin. Tästä on tullut kymmenen varhaisvaroitusarviointia. Kymmenes Ar- huhtikuuta, muutama viikko sitten julkaistiin viimeinen. Torin purkaus osoittaa, että vaikka ECDCDC mandaattina on toimia EU-rajojen sisällä, niin uhkat tartuntataudesta voivat tapahtua missä tahansa maailmalla ja voivat tulla Eurooppaan. Viitataan myös siihen, että miten tärkeää on tehdä eurooppalaista ja kansainvälistä yhteistyötä. Nyt puheenvuoron saa kollega Evry Seller, joka johtaa tartuntatautiosastoa ECDCltä. Hän arvioi epidemiologista tilannetta ja mahdollisia vaaroja Euroopalle. Kiitos. Kiitos mahdollisuudesta päivittää tietoa juuri tällä hetkellä. Kiitos mahdollisuudesta. Hm? In Africa, which happened in Asia, but most of the time... Kyse ei ole mistään yksittäisestä ilmiöstä, vaan äh, sellaisesta Äh, taudista, joka yleensä tuli esille ihottuman kautta. Tällaiset taudit ovat usein oireettomia, eli ne välittyvät toki hyttysen välityksellä, mutta voivat jäädä oireettomiksi. No, Ranskan Polynesiassa ja Brasiliassa ensin ja tämän jälkeen leviäminen Amerikkaan, niin oli sellaisia taudin muotoja, jotka tunnistettiin vuonna 2015, mutta todellista yhteyttä Zika-virusinfektioon ei ensin tehty. Eli Guillain-Barré-oireyhtymä ja muut neurologiset äh, häiriöt raportoitiin ensin Ranskan Polynesiasta vuonna 2013 ja 2014 ja tämän jälkeen äh, Amerikan mantereelta saimme raportteja ja asiassa oli myöhemmin myös raportoituja tapauksia. Suuri uhka liittyy siihen syndroomaan, synnynnäisen syndroomaan, josta ensimmäiset tiedot saatiin marraskuussa 2015 Brasiliasta esimerkiksi. Ja silloin syntyi suuri huoli, joka sitten aiheutti tilanteen, jossa olemme nyt ja maailmanlaajuisen tiedostamisen tämän uhan suhteen. Kun sikavirus leviää, niin sitten on 30 prosenttinen lisäys mahdollisiin mikrokefaliatapauksiin olemassa. Eli todellakin kyse on tärkeästä asiasta. Tähän liittyy myös suuria haasteita. Kyse on taudin tunnistamisesta ja myös sen diagnosoinnista laboratoriokokeiden avulla. Tautihan voi siirtyä myös seksuaalisesti seksiyhteyden kautta. 2011 yksi tällainen tapaus on raportoitu ja myöhemmin jokunen tapaus Euroopasta ainakin ja myös Yhdysvalloista. Kaikki nämä ovat äh, tulleet esille niin, että, että tarttuminen on tapahtunut mieheltä naiselle useimmiten. Jopa kolme viikkoa äh, oireiden ilmantumisen jälkeen virusta on vielä löytynyt siemennesteestä. Ja ja jopa kuuden kuukauden jälkeen virusta on elimistöstä löydetty. Mitä tämä tarkoittaa? Kuusi kuukautta taudin puhkeamisen jälkeen virusta vielä on löytynyt ja tämä on vielä suuri kysymys, joka on selvitettävä. Tärkein ehkäisytoimi näiltä uusilta uhkilta on se, että todella suojaamme sikiötä kohdussa ja raskana olevia naisia ja niitä, jotka haluavat tulla raskaiksi. Ainoa tapa on harrastaa turvaseksiä, Kyse on hyvin rajoittavista toimista, joita ehdotettiin, eli kuuden kuukauden kausi miehille ja kuusi viikkoa naisille. Näin on toimittu Yhdysvalloissa ja esimerkiksi Brasiliassa. Kun ajatellaan epidemiologiaa, tällä hetkellä niin epidemia on nyt laantumassa. Jos katsotte tätä kuvaa Kolumbian tilanteesta, niin tammikuussa on vain kolme epäiltyä tapahtua, tapausta ja viisi varmistettua tapausta. Myös Karibian alueella, jos katsomme vaikkapa Martinique ja Guadeloupe tilannetta, niin siellä ei ole raportoitu uusia tapauksia kolmen kuukauten Argentiinasta, muutama tapaus helmikuulta ja Afrikassa. Angolassa on joitakin satunnaisia tapauksia myös Aasiassa, jokunen tapaus Singaporessa, Taimaassa ja Filippiineillä. Tyynemeren alueella ei ole tuoreita tapauksia. Nyt tämä suuri aalto on laantunut. Emme tiedä, mitä tapahtuu sitten, kun hytys kausi todenteolla käynnistyy Aasiassa ja Karibian alueella. Todennäköisesti suurta tautitapaus aaltoa ei synny, niin kuin tämä ensimmäinen aalto oli. Nyt pyydämme jäsenvaltiota raportoimaan matkustajista, jotka tulevat näiltä tautialueilta, jotta voisimme arvioida, onko viruksen leviämisriski Eurooppaan olemassa. Vuonna 2016 Näette tässä kartan. Sikaviruksen mahdollinen levittäjä on Aedes albopictus, hyttynen, jota löytyy ennen kaikkea Välimeren alueen maista. Yli 2000 tapausta, tapausta raportoitiin viime vuodelta ja yli tuhat näissä tapauksessa tämä hyttynen todella havaittiin olevan osallisena ja 33 prosentissa siis. Jos ilmastoolosuhteet ovat otolliset, niin tartuntoja voi paikallisesti tapahtua. Syytä on myös perehtyä niihin vaaroihin, riskeihin, jotka kohdistuvat matkailijoihin. Me ehdotamme maaluokittelua tartuntavaaran suhteen, kun keräämme tietoa kaikkialta maailmasta. Ehdotamme tällaista kategoriajakoa. Tässä kuvassa näette tilanteen aina vuodesta 2015 lähtien, jolloin virus ylsi Amerikan mantereille ja sitten historialliset tiedot sikaviruksen leviämisestä, tartunnoista ja tummalla harmaalla alueet, joissa on mahdollisia leviämisalueita, mutta ei tietoa vielä tautitapauksesta. Ja sitten vaaleammalla harmaalla alueet, joissa on Aedes aegypti lajiketta Nehän keltakuumetta ja sikun kunjakuumetta muun muassa levittävät jo muutoinkin. Eli tämä on ehdotuksemme. Sitten meillä on myös alueellisempia karttoja, jossa tämä maaluokittelu myös havainnollistetaan. Tästä kartasta esimerkiksi näette Aasian maat. Siellä on vain satunnaisia tapauksia noussut esille mutta virus oli, oli paikalla jo olemassa. Karibian alueella tässä Karibian alueen kartta. No jos nyt ajattelemme ennaltaehkäisyjä ja valvontatoimia, rajoittamistoimia, mitä voimme tehdä? Hoitoahan tautiin ei ole. Ei ole mahdollisuutta näin ollen myöskään ehkäistä tartuntaa sikiön istukan kautta. Eli ainoa tapa ehkäistä toimia on yksilötason ehkäisytoimet. Käyttää esimerkiksi hytyskarkotteita, mutta tiedätte varmasti, miten vaikeata tämä on trooppisissa oloissa. Sitten täytyy ehkäistä tartuntaa seksin kautta niin, että rohkaistaan käyttämään turvaseksiä. Tätä on siis ehdotettu, mutta pitkällä aikavälillä nämä ehdotukset eivät ole kestäviä. Valvonnassa seurannassa on puututtava myös tähän hyttyskysymykseen. Meillä on Aedes Egypti, Aedes albovictus hyttysiä hyvin laajalti eri alueilla. Näitä hyttysiä ei juurikaan helposti voida valvoa ja hallita. biosidejä voidaan ajatella, niillä voidaan rajoittaa esimerkiksi hyttysen toukkien leviämistä, mutta tämän lisäksi tarvitaan myös ympäristötoimia, jotta esimerkiksi leviämisalueita voidaan vähentää niin, että hyttyskantaa voidaan rajoittaa. No, meillä on 12 rokoteehdokasta nyt testattavana. Ensimmäisiä odotellaan käyttöön vuoden 2020 tienoilla. Meillä on myös useampia EUn rahoittamia hankkeita sikan torjumiseksi. Viivettä kuitenkin on, jotta nämä tutkimushankkeet saadaan todella käyttöön ja saadaan tuloksia aikaiseksi. aikataulutukseen tällaisessa hätätilanteissa luonnollisesti liittyy suuria huolia. Johtopäätöksenä toteaisin, että sika on lievä tauti, joka on noussut esille uusilla alueilla ja vaatii kansainvälisiä toimia. Se välittyy hyttysten välityksellä, esimerkiksi Aedes albopictusin välityksellä ja aiheuttaa näin ollen suurta huolta. Tarvitaan hyttysten valvonta, vähentämistoimia, leviämisen estämistoimia. Tarvitaan myös hyviä välineitä, jotta voimme tällaiset patogeenit varhaisessa vaiheessa todeta. Tarvitaan myös koordinointia jäsenvaltioiden ja kansainvälisten toimijoiden kesken, jotta saadaan tukitoimia. Niin ikään tiedonvaihto on hyvin tärkeää, jotta tilannetta voidaan arvioida parhaalla mahdollisella tavalla ja oikea-aikaisesti. Me keskitymme ennen kaikkea tilanteen seurantaan jatkuvalla tavalla ja valmistaudumme tulevaan. Kiitos. Thank you and uh, now I will give the floor. Kiitos. Ja nyt edustaja Konechna on yhteyshenkilö. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää valvontaa keskusta erinomaista työstä tällä alalla. Heidän asiantuntemuksensa ei ainoastaan sikaan ja ebolaan liittyen tämä keskus on osoittanut, kuinka tärkeää se on kansalaisille. Eri virastojen ja keskusten välinen yhteistyö eri jäsenvaltioissa – ECDCn alaisuudessa tarvitsee lisää kimpuketta ja meille on tärkeää, että ECDC on jatkossakin vahva ja pystyy toimimaan. Rokotus on mielestäni ratkaisu tulevaisuudessa ja sillä pystytään vastaamaan näihin epidemioihin. Kun näitä rokotteita kehitetään, niin voimme suojata itseämme näiltä suurilta vaaroilta, jos ajatellaan Ebolaa, niin koska oli tehty aikaisemmin tutkimuksia muista taudeista, niin pystyttiin Ebolaan myös sitten vastaamaan. On hyvä, että ECDC on lähtenyt tälle tielle ja toivottavasti Euroopan parlamentti antaa sille tukensa tässä mielessä, sillä tämä voi vaikuttaa meihin täällä Euroopassa, mutta meillä on asiantuntijoita ja viranomaisia, jotka pystyvät toimimaan, jos tällaisia vaaroja ilmaantuu. Emme tietysti halua, että tilanne toistuisi, mutta toisaalta on hyvä tietää, että meillä on tällainen taho, eli ECDC, johon voimme luottaa. ECDC on osoittanut todellakin asiantuntemuksensa. Haluaisin kiittää kaikkia heidän työntekijöitään, kaikkia tässä taistossa mukana olevia, kun tautia torjutaan he ovat todellakin auttaneet kovasti kaikkia jäsenvaltioita. Nyt pitäisi ehkä löytää jopa nopeampia mekanismeja, joiden avulla asiantuntijat voivat todellakin eh, ryhtyä toimiin, mutta on todella kiitollinen kaikesta aiheeseen sen tekemästä työstä ja kaikkeen sen asiantuntijan tekemästä työstä. Kiitos. Uh, Mr. Donna. Kiitos, edustaja Dornanu. Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos ECDCn edustajalle riskikatsauksesta sekä viruksen yhteydessä. Riski Euroopalle ei ole olematon, erityisesti kun otamme huomioon riskialueiden sijainnin ja merentakaisten alueiden olemassaolon. WHO e luokittelee Ranskan Polynesian kategoria kolmeen kuuluvaksi alueeksi. Guyana, Martinique ja Guadeloupe ovat siinä luokassa, että kun on tehty testejä vuonna 2016, niin siellä on todella tilanne merkittävä. Suositatteko säännöllistä testausta näillä alueilla? Kiitos. Kiitos. Edustaja Dalli. Thank you, Chair. Um, Kiitos puheenjohtaja. Äskettäin kuulin globaalista aloitteesta Global Mosquito Alert on sen nimi, jossa merkittävät tieteentekijät seuraavat eh, hyttysiin liittyviä tutkimustuloksia yhdessä yleisöjästen kanssa, jotta voidaan paremmin ymmärtää se, miten hyttyslajit leviävät, ne jotka pystyvät levittämään eh, vakavia sairauksia jotta voidaan auttaa alan ammattilaisia ja yleisöä torjumaan riskejä. Halusin kysyä ECDCltä, että voivatko he vahvistaa, että ovatko tietoisia aloitteesta vai eivät. Ja myöskin, että mitkä ovat heidän näkemyksensä siitä, että yliopistopiirejä ja kansalaispiirejä käytetään hyttysten torjumiseen ja sen teoreetiseen, että se voisi tuoda viruksen Eurooppaan ja että voidaanko järjestöä käsitellä kumppanina, joka voisi torjua hyttysiä. Thank you. No, Kiitos, edustaja Hoisin. Ja vielen dank. Niin, kiitos nykytilanteen esittelystä. Minulla ei tullut vielä selväksi, vaikka se nyt ei enää otsikoissa olekaan tämä asia, että onko tässä tauko kyseessä vai voiko lähteä siitä, että taudit eivät esiinny niin kuin aikanaan esitettiin. Tehän yleisesti ottaen puhuitte siitä, että se ei ole kovin vakava tauti, mutta sanoitte, että ei tiedetä, mikä tällainen, on sitten, kun seuraava hyppyskausi tulee. Että voidaanko mahdollisesti jo sanoa, että ongelma rajoitetaan alemmalle tasolle vai pitääkö lähteä siitä, että kun ikään kuin seuraavan epidemian aikana tulisi muutoksia mahdollisesti. Varoitan nyt, että nyt jo sanoittaisiin, että ongelma ei olisi niin suuri, kun ei tiedetä, miltä se seuraavana vuonna samassa vaiheessa näyttää. Meillä on vielä nämä kuvat mielessä, jotka taudin purkauksen jälkeen oli Brasiliassa juuri, jossa sitten kemikaaleja käytettiin valtavasti hyttysten torjumiseen. Sanoitte, että se ei auta, kun suuri osa tiikerihyttysistä on äh, torjunta-aineita kohtaan äh, immuuneja, resistenttejä. Eli pitääkö tällaisia toimia vielä tukea vai pitääkö tällaista nähdä enää niin kuin mahdollisuutena aikana, kun torjunta-aineita käytetään, niin resistenssi riski siinä kasvaa koko ajan Parlamentissa sanoimme aikanaan, että haluamme tukea niitä maata, jotka, joita asia koskee eniten. Mitä EU nyt sitten on tukitoimina tehnyt? Ja miss, missä määrin EU on mukana rokotteen kehittämisessä, joka näyttäisi olevan ainoa keino, jos, jotta saadaan tulevaisuudessa tilanne hallintaan? Thank you. Uh, Kiitos. Nyt kuuntelemme vastauksia esitettyihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Kiitos näistä kysymyksistä. Lähden liikkeelle vastauksista ja sitten Erve jatkaa. Kiittäisin kaikkia siitä, että pidätte tärkeänä meidän työtämme. Tämä on meille todella oleellista, että sitä meidän työtämme todellakin käytetään sitten toimiin eri maissa. Tämä kysymys, joka koskee testaussuosituksia liittyen veren luovutukseen. Me tietysti suosittaisimme tällaista testausta, mutta RV voi sitten paneutua yksityiskohtiin. Mitä tulee sitten tukeen, mitä annetaan organisaatioille, valitettavasti, eh, tämä on siis valitettavaa, että voimme antaa tukea ainoastaan kilpailuttamisen jälkeen, kun tarjouskilpailu on käyty. Me emme voi suoraan tukea näitä tahoja, vaikka niiden työ on hyödyllistä, jotta voimme antaa rahaa. Me, meidän pitäisi ensinnäkin todellakin käydä läpi tällainen tarjouskilpailu. Ja seuraavaksi annan puheenvuoron Erveelle. So I will go uh, one by one regarding substance of human... Niin, käydään yksi asia kerralla läpi, jos ajatellaan näitä aineita, jotka ovat ihmisperäisiä. On todellakin huolestuneisuutta siitä, että sikavirus voisi levitä veren kautta. Ranskan Polynesiassa 2013-2014 tämä oli jo esillä ja siellä ja otettiin käyttöön veren testaaminen ja sitten sanoisin, että meren takaisilla alueilla tai maissa, Martinikilla, Guadalupella ja eh, on myös tehty tällaista epidemian aikana, mutta mutta tärkeää on, että meillä on yhteiset toimintatavat EU:ssa. Meillä on suuntaviivat, joita juuri tarkistetaan. Ne koskevat sikaan liittyviä tauteja ja testauksen osalta on selkeät suositukset riippuen epidemiologisesta tilanteesta, eli tässä lähdetään liikkeelle siitä, mikä epidemiologinen tilanne on ja sen pohjalta sitten suostaan testausta tai ei. Tämä on nyt siis käynnissä nyt tämä tarkistus ja ensi kuussa tulee uusi päivitys. Ja jos ajatellaan kansalaisten mukaan ottamista hyttysvalvontaan, no tämä huomioidaan kyllä ECDCssä. Meillä on olemassa verkosto, jossa on eläinterveyden, ihmisterveyden asiantuntijoita mukana ja meillä on karttoja, jossa on hyttyset ja muut tautia levittävät e, eliöt kartoitettu ja tarkoitus on näin tietää, mistä tätä hyttystä löytyy. Kun tämä aloitettiin, emme tienneet, oliko kyseinen hyttynen todellakin tärkeä taudin levittäjä Tsikalle. Me saimme aika myöhään tietoa siitä, että Aidus Egyptis on kyllä taudin levittäjä, mutta ei erityisen hyvä levittäjä, eli riski on vähäisempi kuin oli ajateltu tilanne on ehkä erilainen dengen ja tsikunkunnian osalta. Eli meillä on tämä asiantuntijaverkosto, jossa on muun muassa globaali hyttysliitto. Tällainen hanke oli olemassa ja käytetään tiettyä signaalia tässä verkostossa – ja näin voidaan nähdä, onko hyttynen läsnä vai ei. Tärkeää ei ole tarkistaa tätä vain kerran, vaan pitää katsoa, onko hyttynen todellakin asettunut tälle alueelle ja tätä pitää tehdä monena peräkkäisenä vuonna. Kyseessä ei ole ainoastaan yksi tarkastelu ja sitten kuukautta myöhemmin vielä, vaan pitää tullakin katsoa, onko hyttynen sinne asettunut ja siksi meillä on näitä erilaisia karttoja. Me käytämme tällaista tällaisia aloitteita, mutta eh, tämä tehdään asiantuntijaverkostojen kautta eikä suoraan ECDCn kautta. Ja tällä hetkellä, kun sanotaan, että tsikasta ei enää kukaan puhu, niin kuitenkin sanoisin, että huolestuneisuutta on pidettävä yllä ainakin Brasiliassa ja muualla Amerikassa asia on esillä. Tiedän myös, että synnynnäisiä eh, vammoja voi tulla. Mm, on tullut myös Afrikassa. Tästä raportoitiin myöhemmin, mutta tämä eh, määrä on alhainen. Ja onko sitten taudin levityksessä joku jonkinlaista eh, erilaista mm, toistuvaa eh, tapausta. Tämä joskus on niin, että tapauksia on paljon ja sitten taas ei pitkään ollenkaan. Brasiliassa esimerkiksi eh, on tietyllä alueella nyt yhtäkkiä ryhtyä toimiin, vaikka ennen tätä tautia ei siellä esiintynyt ollenkaan. Eli me tarvitsemme todellakin eh, näiden eri eläinten tarkastelua ja ihmisten tarkastelua, että voidaan varmistaa, että voidaan antaa oikeanlainen tietokulkin maalle näistä tautitapauksista. Ja sitten jos ajatellaan näitä eh, levittäviä mm, eliöitä ja sitä, miten voi kehittyä resistenssiä eri kemikaalien suhteen, eh, tarvitaan lisää tutkimusta näiltä osin. Ja sitten on myös tärkeää ajatella, mitä maailman terveys istunnossa ensi kuussa kerrotaan kyseessä on eh, tällainen valvontasuunnitelma, eli erilaisia aloitteita on. Me teemme WHOn kanssa yhteistyötä myös muiden kanssa tältä osin. Ja sitten rokotteesta, sitä todellakin tarvitaan ehkä se liittyy rubeolla, joka antaa nuorille naisille, mutta tämä liittyy siis yhteen yhtiöön, joka tarvitaan rokottaa kehittää. Thank you all for... Uh, Kiitos tästä keskustelusta. Tämä oli viimeinen kohta esityslistalla tältä erää. Näemme jälleen kello 15. Kiitos.